Bom dia. Caras e caros colegas, senhores e senhores. Hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. Olette ehkä hieman yllättyneitä, että minä otin tämän paikan haltuuni. Tässä ei kuitenkaan ole mikään tämän aamuisen sateen vaikutus tai muu vastaava, vaan vaan se, että työvaliokunnan kaikki jäsenet eivät ole paikalla täällä ja siksi täällä tämä negatiivinen ikä, ikätilanne, joka minulla on, johti siihen, että minä jouduin ottamaan tämän postin hoitaakseni. Mutta toivon, että tästä huolimatta voimme tehdä hyvää yhteistyötä. Aloitamme esityslistaluonnoksen hyväksymisellä. Olette saaneet sen nähdäksenne. Haluaako joku ehdottaa jotakin muutoksia? Ellei, niin esityslista on hyväksytty. Seuraavana kohtana on pöytäkirjan hyväksyminen edellisestä kokouksestamme 8. helmikuuta 2010. Haluaako joku muutoksia pöytäkirjaan tai haluaako joku kommentoida pöytäkirjaa? Ei, joten sekin on hyväksytty. Sitten siirrymme neljänteen kohtaan esityslistalla, nimittäin immateriaalioikeuksien valvonnan tehostaminen sisämarkkinoilla – Ennen kuin annan puheenvuoron valmistelijalle, haluaisin kiinnittää huomiota tämän päivän kokouksemme tärkeyteen. Kello 10 alkaa osuus, jossa käsittelemme kuluttajien oikeuksia. Kohta kuusi esityslistalla. Ja se on yksi meidän valiokuntamme tärkeimpiä ja kiinnostavimpia asiakokonaisuuksia. Koska minä toimin toisessakin valiokunnassa ja olen siellä nyt varjoesittelijänä, minun täytyy valitettavasti poistua hiukan ennen kymmentä. Ja varoitan teitä tästä siksi, että tänne joutuu seuraavaksi joku muu puheenjohtajaksi ilman sen suurempia ennakkovalmisteluja. Mutta toivottavasti sitten Malcolm, joka on matkalla lentokentältä tänne, ehtii riittävän ajoissa. Mutta nyt siis siirrymme kohtaan neljä, immateriaalioikeuksien valvonta, ja Susanna Roitova saa nyt puheenvuoron lausuntonsa esittää käsittelemiseksi. Ole hyvä. Děkuji, pane předsedající, ja děkuji vám taky za to, že jste se ujal tady této. Haluaisin kiittää teitä siitä, että toimitte puheenjohtajana tässä kokouksessa. Se on hyvin tärkeää, että voimme jatkaa työtämme. Olen hyvin iloinen siitä, että minulla on ollut mahdollisuus valmistella tätä valiokuntamme lausuntoa, koska olen tätä asiaa tarkastellut jo pitempään ja kiitän yhteistyöstä neiti Galota, joka on valiokunnassa. EUn markkinoille tulee valtavasti tavaraa, joka on sellaista, että se vaarantaa taloutemme ja sen takia EUn pitäisikin toimia tehokkaammin ja ottaa tehokkaampia immateriaalioikeuksien valvontatyökaluja käyttöön. Tietystikin lausuntoni on toim- Äh, on aika rajoitettu. Tässä on vain kahdeksan kohtaa ja äh, tietysti äh, haluan jättää myöskin tarkistuksia sen parantamiseksi. Ensimmäisessä kohdassa otetaan esille se, että komissio tietysti aivan oikein haluaa parantaa immateriaalioikeuksien valvontaa ja myöskin varmistaa rahoituksen väärentämisen piratismin vastaiselle toimintalle. Toisekseen Tämä eurooppalainen seurantakeskus on nyt tässä ehdotuksessa mukana. Jos sitä haluamme, niin tarvitsemme tietysti kunnon rahoituksen siihen. Minua hiukan nyt hirvittää se, että tämä seurantakeskus voisi olla hyvä työkalu, mutta se epä, ehkä epäonnistuisi, varsinkin jos sillä ei ole hyviä työskentelyolosuhteita ja jos ei myöskään sille anneta kunnollista työskentelysuunnitelmaa. Muistutan kollegoita siitä, että tämä väärittämisen pilatismin eurooppalainen seurantakeskus ei ole vielä saanut riittävästi varoja. Ja itse asiassa komissio on tästä asiasta keskuksesta vastuussa ja tämä ei vielä riitä. Seurantakeskus ei pelkästään toimi vain väärentämisen alalla, vaan myöskin laittomien tuotteiden ja piratismin ja digitaalisen sisällön valvonta kuuluvat sen toimialaan. Tietystikin meidän täytyy käyttää erilaisia mahdollisuuksia ja strategioita tässä. Ja uskon, että meidän täytyy myöskin käsitellä patenttilainsäädäntöä, tavaramerkkejä, suunnittelu, muotoilusuojaa ja muun tyyppisiä tällaisia immateriaalioikeuksiin liittyviä seikkoja. Tämä ei koske pelkästään vain sisämarkkinoita. Meillä on ongelmia myöskin tavaroiden ja immateriaalioikeuksien kanssa siinä mielessä, että ne tulevat kolmansista maista. Kysymys ei ole pelkästään vain digitaalisesta sisällöstä, vaan myöskin offline sisällöstä. Erityisesti kolmansista maista tulee paljon väärennettyä tavaraa ja meidän täytyy torjua tätä ilmiötä mahdollisimman tehokkaasti. Toivoisin, että komissio edistäisi seurantakeskuksen toimintaa sillä tavalla, että onnistuisimme tässä työssä. Tietystikin toivoisimme, että komissio todella tarkastelisi olemassa olevaa lainsäädäntöä EU:ssa, koska kuten jo sanoin, meillä on entistä enemmän laittomia kolmansista maista tulevia tuotteita markkinoilla ja tietysti kaikkein nuorimpia ja lapsia täytyy suojella tältä ilmiöltä. Meidän täytyisi keskittyä tavaroiden väärentämiseen, koska se myöskin voi olla haitallista terveydellemme. Senpä takia kaikki tiukat leluja koskevat säännöt, myöskin lääkkeitä ja muita esimerkiksi elintarvikkeita koskevat säännöt olisivat hyvin tärkeitä ja niistä on tehtävä riittävän tiukkoja. Immateriaalioikeuksien valvonnassa komission tietysti täytyy jo tämän vuoden aikana toteuttaa tiettyjä menettelytapoja. Ja tietysti on kaikkein tärkeintä, että jo nykyistä olemassa olevaa lainsäädäntöä toteutetaan tehokkaasti. Sitten kolmanneksi tässä jos halutaan todella vahvistaa immateriaalioikeuksien valvontaa, me tarvitsemme hyvin toiminnallisen laillisen kehyksen ja sen takia ehdotankin, että meille tulisi EU-tavaramerkin sertifikaatti. Meillä on jo muita standardeja, mutta itse asiassa nämä tavaramerkit eivät ole suojeltuja immateriaalioikeuksien puitteissa – ja emme voi myöskään käyttää tiettyjä instrumentteja, jotka ovat mukana kansainvälisissä säännöissä. Näin ollen emme voi haastaa oikeuteen ihmisiä, jotka tällä tavalla sitten näitä tavaramerkkejä väärin käyttävät. Monet jäsenvaltiot eivät voi käyttää tällaista suojelua myöskään kansallisella tasolla, sitä ei ole, ja sen takia tavaramerkkien sertifiointi on asia, jota pitäisi yhteisön tavaramerkin kautta suojella. Meidän pitäisi sallia yritystemme saada käyttöönsä myöskin sellaisia työkaluja, joita he voisivat käyttää kansainvälisesti. Tämä ei varmastikaan rasita budjettia, päinvastoin se tuo lisää rahaa sinne rekisteröintimaksujen kautta ja tämä erityisesti pätee Alikanten keskukseen. Sitten neljänneksi uskon, että on hyvä, että on tiivistä hallinnollista yhteistyötä valvontaviranomaisten välillä ja myöskin, että tietoja vaihdetaan immateriaalioikeuksien loukkauksesta meidän on käytettävä kaikki eurooppalaiset ja kansainväliset elimet tässä, ja meidän ei pidä lähteä luomaan päällekkäisiä rakenteita. Viidenneksi pyytäisin komissiota kehittämään kansainvälisiä toimia, joilla järjestetään kuluttajan suojan valvonnasta vastaavien viranomaisten yhteistyö kolmansien maiden kanssa. Tietysti artiklan 18 mukaisesti kuluttajan suojaa koskevassa yhteistyötä, suojaa koskevasta yhteistyöstä annetun asetun mukaisesti jotta voitaisiin eh, todella saada helpommin langetetuksi seuraamuksia. Meidän pitäisi keskittyä sellaisiin maihin, joita eh, e-kaupassa käytetään mm, erityisesti Yhdysvallat ja Aasian maat tulevat mieleen ja myöskin OECDn kanssa pitäisi tehdä yhteistyötä. Sitten seuraavassa kohdassa totean, että eh, Jotta kolmasesta maasta sisämarkkinoilla suurena tule, määränä tulevia tuotevälityksiä voitaisiin käsitellä tehokkaasti, niin Seutin sopimuks, Seutin 218 artiklan 10 kohdan mukaisesti meidän pitäisi tiedottaa paremmin tuoteväärännösten torjunnasta. Itse asiassa tästä artiklasta ei kuitenkaan keskustella täysin avoimesti. Meidän tulisi torjua kielteisiä vaikutuksia immateriaalioikeuksiin kohdistuvia tällaisia ilmiöitä, jos kysymys on erityisesti digitaalisisännöstä. Meidän pitäisi tarjota todella myöskin tasaveroinen kohtelu kaikille. Tiedän, että erityisesti yliopistopiireistä on ehdotettu erilaisia järjestelmiä ja monet heistä siellä uskovatkin, että yksi parhaimmista instrumenteista olisi juuri luovien tuottajien suojelu, siis väärentämistä, mutta myöskin piratismia täytyy torjua ja juuri, juuri valiokunnassa tätä asiaa tarkastellaan mietinnön muodossa. Me voimme tuoda oman asiantuntijuutemme väärentämisen alalla esille ja tietysti kolmansista maistahan näitä väärentyjä tavaroita sisämarkkinoille tulee. Tämä ei kuitenkaan ole komission asiakirjassa riittävästi esillä. Piratismi ei ole kunnolla määritelty EU-lainsäädännössä ja sen takia nämä sopimuskysymykset ovat juuri valiokunnan heiniä ja viimeisessä kohdassa minä totean, että on hyvin tärkeää muistaa, että äh, aika usein äh, ei oteta riittävällä tavalla huomioon sitä, kuinka tuoteväärennysmääriä voitaisiin varastoida ja käsitellä. Toivoisin, että seurantakeskus voisi tässä analysoida sellaisia mahdollisuuksia, kuinka näitä tuotteita voitaisiin käyttää hyväksi. Esimerkiksi niitä jollain tavalla voitaisiin vaikkapa hyödyntää. Muistuttaisin teitä vielä, että määräaika on perjantaina, siis tarkistusta jättämiselle, ja odotan kovasti yhteistyötä muiden teidän kollegoiden kanssa, herra Mandelsonin, Jungelnin ja Haberin ja Rylen kanssa, koska tästä asiasta olemme keskustelleet jo jonkin verran aikaa. Kiitos. Thank you very much. I'm sorry, I'm... Kiitos paljon. Olen pahoillani, että olen myöhässä, mutta kuitenkin kohta varapuheenjohtaja Komi tulee myöskin ja hän sitten jatkaa. Et toivotan tervetulleeksi komission jäsenen, joka on Michel Barnierin seuraaja. Ja seuraavaksi sitten jäsenille puheenvuoro. Okay. Όπως ευχαριστώ και τον προηγούμενο πρόεδρο τον Niin, minä haluaisin myöskin kiittää tästä esityksestä näin kokouksemme alussa. Ja sitten eh, Haluaisin myös kiittää rouva Roitovaa siitä työstä, jonka hän on tehnyt. Erittäin hyvää työtä hän on tehnyt tämän asian yhteydessä. Minä olen hyvin tarkkaan seurannut tätä työtä ja se, että että tämä asia on esillä, on tietenkin niin, että siksi, että tämä on hyvin tärkeä asia kuluttajille ja kansalaisille yleisesti. En tiedä, miten komissio on ajatellut, miten tämä valvonta ja yhteistyö kansallisella tasolla. En nyt siitä puhu, mutta minä haluaisin kuitenkin todeta, että komission ei pidä olla pelkästään välittäjän roolissa. Silloin kun näitä väärinkäytöksiä torjutaan. Meillä täytyisi olla joku toinenkin rooli ja pitäisi toimia siten, että molempia osapuolia tai eri osapuolia, no puhun vähän hitaammin, niin, että komission roolin pitäisi olla laajempi. Sen pitäisi vaatia osapuolelta vuoropu- osapuolilta keskinäistä vuoropuhelua ja tukea tätä kautta asiaa. Mitä lausunnon yksittäisiin kohtiin tulee, niin ne ovat hyvin kiinnostavia asioita. Tässä haluaisin pyytää esittelijältä kuitenkin erinäisiä lisäselvennyksiä. Mitä tulee tarkistuksiin, jotka meille eh, on, meillä on tehty ja tähän ehdotukseen, jossa, jonka mukaan eh, tuetaan oikeusjärjestelmää. Tämä on nyt toinen kohta. Täällä puhutaan rangaistuksista, sanktioista. Ja uskon, että esittelijä tietää aivan tarkkaan, että tässä on kysymyksessä lääkkeet ja nämä sanktioehdot, jotka täällä ehdotukset, jotka ovat, ne eivät ole riittävät. Täällä pitäisi olla tiukemmat rangaistukset tässä kohdin. Sitten kohta seitsemän. Täällä on samantyyppisiä toimenpiteitä ehdotettu. väärinkäytön estämiseksi silloin, kun on kysymyksessä digitaalimaailma. Tässäkin meidän täytyy keskittyä näiden toimenpiteiden rakenteeseen, jotteivät ne itsessään aiheuta uusia vääristymiä. Haluaisin myös pyytää esittelijältä, että hän meille kertoisi vähän tarkemmin, mitä tämä kolmas ehdotus tarkoittaa. tällainen merkintä, joka tulisi EUlta. Tästä on hyvin paljon keskusteltu. Ja se ei itse asiassa ole ollut niin tarkastusmerkkijärjestelmä niin tehokas EU:ssa kuin olisimme toivoneet. Tässäkin kohdin meidän pitäisi vähän ponnistella lisää ja haluaisin tietää, että minkälaisia ajatuksilla, minkälainen ajatus hänellä oli tämän tarkastusmerkkijärjestelmän toimivuudesta. Tuotteiden merkintä, asiat ja niistä keskusteleminen, niin kuvitellaanpa vaikka, että on tuote, jonka, jonka pakkauksessa ei sitten kaikille näille merkinnöille enää ole tilaa. Me tarvitsemme sellaiset merkinnät, jotka ovat hyödyllisiä ja joista on, on eh, sitä hyötyä, mitä haemme. Sitten kahdeksas ehdotus, sekin aiheuttaa minulle vähän huolia. Ehkä tässä nyt sitten avataan ovi näiden tuotteiden käytölle. Täytyy toimia hyvin varovasti, ettei jouduta tilanteeseen, jossa väärinkäytöstä vain kannustetaan, väärinkäytöksiin kannustetaan. Meidän pitäisi vähän enemmän keskittyä tekstiin ja sillä tavalla, että kuluttajat tulisivat tietoisemmiksi asioista. Eli kuluttajien tiedon lisääminen on mielestäni tärkeä asia. Käyttäjillä täytyy olla sellainen olo, että heillä on tärkeä rooli siinä kohdin, kun säännöstöä laaditaan. Heille täytyy kertoa tarpeeksi ja jatkuvasti, kuinka asiat etenevät. Ja kuluttajien täytyy saada aina ajantasaista tietoa. Kaikki uusi tieto, joka meillä on, se on välitettävä kuluttajille ja erityisesti nuorille kuluttajille. Edelleen mehän haluamme tukea PK-yrityksiä. Ja siinäkin asiassa meidän on autettava näitä yrityksiä sillä tavalla, että yleinen tietoisuuden taso nousee ja että koulutusta asioista on saatavilla. Kaikkien ihmisten todelliset oikeudet, kuluttajien oikeudet eh, ja kaikki tämä säännöstö, joka on kuluttajien suojaksi laadittu, niin siinä täytyy ihmisen luovuus olla mukana ja siihenkin on kiinnittävä, kiinnitettävä huomiota. Ja luovia ihmisiä on tuettava, koska siitäkin on hyötyä. Tutkimusta tarvitaan enemmän. Ja tässä nyt oli näitä ensimmäisiä ajatuksia, niin aihe on kuitenkin hyvin tärkeä ja kaikin puolin horisontaalinen asia, joka on hoidettava siten, että kaikki toiminta, ammatillinen toiminta tulee tässä yhteydessä katetuksi. Vielä haluaisin kiittää tästä työstä esittelijää. Ja olen itsekin kokeen käytettävissä, jos tarvitsette parempia ehdotuksia. Kiitos. Kiitoksia. Kreutzmann puhuu nyt sitten Mandersin puolesta. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin tehdä joitakin huomautuksia. Immateriaalioikeuksien loukkaus on samalla myös perusoikeusloukkaus, ja tämä meidän on otettava vakavasti, sillä monet ihmiset, jotka tuottavat näitä immateriaalisia tuotteita saavat elantonsa siitä ja sen takia heillä pitää olla mahdollisuus lisensoida ne. En ole aivan varma siitä, että auttaako hyvä valmistelija uuden EU tarkastusmerkkijärjestelmän laatiminen tässä asiassa, sillä Tämähän ei torju sitä perusongelmaa, joka meillä on, eli se, että suuri osa näistä loukkauksista tapahtuu EUn ulkopuolelta käsin. Tärkeä aihe on markkinoiden valvonta tässäkin. Aina uudestaan palataan tähän, oli kyse sitten väärennöksistä tai erilaisista tuotemerkkiloukkauksista ja niin poispäin. Komissio toteaa aina, että no, jäsenvaltiot vastaavat markkinavalvonnasta ja jos eivät valtiot tee mitään, niin EUkaan ei voi tehdä mitään. Tämä on aika monen pettymys, sillä jos me vaadimme jotakin, niin sitten meidän täytyy myöskin varmistaa, että me pystymme toteuttamaan sen. Meidän on luotava sosiaalisen markkinatalouden säännöt ja sääntöjen valvojien on varmistettava se, että sääntöjä myöskin noudatetaan, että niitä ei loukata ja että niitä ei myöskään sivuuteta. Siksi minä pyytäisin valmistelijalta, että hän ottaisi myöskin markkinavalvonnan teeman mukaan. Paremmin tässä lausunnossa siihen hän viitataan kohdassa neljä, kun puhutaan hallinnollista yhteistyöstä ja valvontaviranomaisten tiedonvaihdosta, mutta haluaisin hiukan vahvistaa tätä viestiä. Oikeastaan kaikki, mitä valmistelija totesi lääkeväärännyksistä, immateriaalioikeuksien, henkisen omaisuuden suojasta – Tämä valvonta liittyy kaikkiin näihin asioihin. Jos halutaan luoda EUn tarkastusmerkkijärjestelmä, niin tietenkin täytyy palata siihen, mitä Inkovaltuuskunta Alikanteen matkallaan puhui. Nimittäin pitää ottaa huomioon myöskin tällaisen järjestelmän kustannukset, rekisteröintimaksut. Nyt ne ovat hyvin alhaisia, 180 euroa maksaa rekisteröinti nyt. Ja jos sitten luodaan uusi merkkijärjestelmä, niin sitäkin täytyy valvoa. Viranomaiset pystyisivät, pystyisivät äh, alentamaan merkittävästi vielä tästä rekisteröinnistä koituvia kustannuksia, kunhan järjestelmät olisivat teknisesti edistyneitä – ja ehkäpä tämäkin puoli täytyisi ottaa tässä lausunnossa huomioon. Nimittäin hyvin, valvova markkina, hyvin toimiva markkinavalvonta vaatii kansainvälistä yhteistyötä, tietojen vaihtoa rajat ylittävästi ja tietenkin myös EUn komissiolla on velvollisuus huolehtia siitä, että se, mikä parlamentissa hyväksytään, myöskin toteutuu käytännössä. Kiitoksia. Uh, Kiitos, Kreutzmann. Seuraavana Engström. Mikrofoni ei ole päällä. Oh, there we are. I got a number of different points. Niin, useita seikkoja. Ensinnäkin asia, josta on varsin paljon oikeusasianvaliokunnassa jo keskusteltu, kun tämän komission tiedonnan ongelma on se, että siinä sekoitetaan puurot ja vellit toisaalta. Väärentäminen, tavaroiden väärentäminen, kaikkien mielestä tietysti se on huono juttu, ja toisaalta sitten taas äh, verkkotekijän oikeuksien rikkomukset. Nämä ovat kaksi eri asiaa ja niitä pitäisi käsitellä eri tavalla ja erikseen äh, ne eivät oikeastaan millään lailla äh, mene päällekkäin keskenään, äh, kun ajatellaan internetin copyright-oikeuksia esimerkiksi, niin se on hyvin kiistanalainen kysymys ja sitä täytyy keskustella erikseen, mutta mitä tulee sitten tavaroiden väärentämisen torjuntaan, niin kaikki ovat samaa mieltä, jopa piratismin harjoittajatkin ovat sitä mieltä, että se on huono asia. On hienoa, jos EU haluaa vahvistaa väärennetyn tavaroiden torjuntaa, mutta ei ole ollenkaan varmaa, että paras tapa tätä ilmiötä torjua olisi päällekkäisten rakenteiden luominen, koska meillä on jo Europol ja meillä on erilaisia yhteistyön muotoja tulliviranomaisten kanssa jäsenvaltioiden välillä. Ja minusta olisikin paljon järkevämpää, jos annettaisiin tämä väärentämis asia tietyille tällaisille rakenteille. Ja aina kun on jokin ongelma, niin silloin halutaan lähteä luomaan jotakin uutta, eikä tarkastella niinkään sitä, mitä meillä on jo olemassa. Ja sitä pyrittäisiin sitten vahvistamaan. Tämä oli ensimmäinen huomioni, tai oikeastaan kaksi ensimmäistä huomiota, niin se, että olemassa olevia rakenteita pitäisi hyödyntää ensiksi. Sitten kolmas seikka liittyy siihen, että haluan kiinnittää huomionne siihen, että tämä seurantakeskushan on jo olemassa. Ja komissio on jo tämän asian ennen parlamenttia kuulematta asian laittanut vireille, niin että tämä on mielestäni pikkuisen epäkunnioittavaa parlamenttia kohtaan jos he haluavat meidän näkemyksemme, miksi eivät he sitten odota sitä, mutta he ovat jo lähteneet asiaa järjestämään, niin että tämä pikkuisen huolettaa minua. Sitten seuraava kohta. Kohta kuusi äh, tässä äh, asiakirjassa äh, akta äh, sopimuksesta. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että komission pitäisi ilmoittaa parlamentille täysimääräisesti ja viipymättä näistä aktaneuvotteluista erityisesti juuri Lissabonin sopimuksen voimantulon jälkeen. Se antaa parlamentille oikeuden todella olla täysimääräisesti mukana tässä asiassa. Ja sitten lopuksi vielä pienempi seikka. En oikein ymmärrä kohtaa kolme jossa kysymys on sertifiointimerkeistä. Meillähän on jo Euroopassa lainsäädäntöä tästä. Kerron hiukan taustaa. Kysymyshän on siitä, että se on ikään kuin tavallinenkin tavaramerkki. Se rekisteröidään samalla tavalla, mutta sertifiointimerkin kohdalla kuka tahansa voi käyttää sitä, jos täyttää tietyt kriteerit. Meillä on jo tätä lainsäädäntöä siis ja meillähän on ohmikin olemassa, joka siis toimii Alicantessa. Siis rekisteröinti on täysin mahdollista ja kaikissa lainsäädännössä on tällaista sertifiointimerkkilainsäädäntöä niin, että sen pystyy rekisteröimään myöskin Madridin järjestelmän kautta, niin että en oikein ymmärrä, ähm, mitä tähän nyt pitäisi lisätä. Olisin iloinen, jos esittelijä voisi tai valmistelija voisi tätä kohtaa hiukan vielä valottaa. Gebhard. Ja, danke schön. Dann kann ich gerade... Kiitoksia. Minäpä aloitan tästä, mihin edellinen puhuja lopetti. Kuten jo aikaisemminkin todettiin, niin tämä EU-tarkastusmerkkijärjestelmä on minustakin sellainen asia, josta mielelläni kuulisin Roitovalta lisää, mitä tällä siis tarkoitetaan. Erilaisia sertifiointijärjestelmiähän on jo olemassa, mutta tässä on enemmän kyse siitä, miten voimme taata sen, että näitä järjestelmiä myös käytetään ja käytetään oikein. Meillähän oli tämä Alicanten virasto ja muut, jotka näiden kanssa painiskelevat. Yksi asia, joka minusta olisi syytä ottaa mukaan, jota vielä ei ole, mutta johon Roitova myöskin viittasi, nimittäin markkinavalvonta. Vaikka me emme EU-tasolla vastaakaan markkinavalvonnasta, meillä on kuitenkin velvollisuus huolehtia siitä, että markkinoiden valvominen toimii. Siihen on erilaisia työkaluja, erilaisia keinoja käytettävissä. Esimerkiksi tulliviranomaisten välinen yhteistyö. Mielelläni kuulisin, mitä valmistelija ajattelee tästä asiasta, sillä tämä olisi sellainen parannus tai kohentamiskohde, joka pitäisi tässä asiassa ottaa huomioon. Näin voitaisiin paremmin torjua EUn ulkopuolelta tulevia tuoteväärennöksiä. Tämä on sellainen kohta, joka minun mielestäni puuttuu vielä tästä lausunnosta. Kolmanneksi ja viimeiseksi otan esille lausunnon kohda kahdeksan. Minäkin suhtaudun tähän epäilevästi, aivan niin kuin kollega Hapti totesi. Eikö tämä ole hiukan kontraproduktiivinen ajatus, jos vaaditaan, että markkinoille tulevat tuoteväärennökset ohjattaisiin voittoa tavoittelemien järjestöjen uudelleen käytettäväksi. Mitä tällaisella vaatimuksella oikein tavoitellaan, sillä tällainenhan luo kysyntää väärennetyille tuotteille. En oikein ymmärrä, mitä täällä tarkoitatte, mutta ehkä voitte selittää sitä vielä tarkemmin. Thank you, Mrs. Mr. Schwab. Kiitos Gebhard. Sitten Schwab. Kiitoksia. Ensin haluaisin kiittää valmistelijaa tästä Rova Roitovaa tästä ehdotuksesta. Tässä on hyvin kiinnostava keskustelu nyt tullut mahdolliseksi. Minä olen samaa mieltä kuin enemmän muutkin täällä, että haluaisin vähän lisätietoa tästä tarkastusmerkkijärjestelmästä kohdassa kolmen miten tämä vaikuttaa sisämarkkinoihin ja eh, miten, miten voimme näitä tekijänoikeuksia vahvistaa ennestään. Olisin myös kiinnostunut siitä, mitä kohdassa seitsemän on. Eh, täällä on tämä valvonta eh, asia mm, ja liittyy siihen, kuinka sisämarkkinoiden rakennetta voitaisiin yksinkertaistaa. Minä olen kiitollinen siitä, että täällä on myös nämä sanktiot otettu mukaan. Thank you very much. Uh, thank... Kiitoksia. Meillä on hiukan aikapula ja olemme nyt jo myöhässä aikataulusta, joten pyydän, että puhutte mahdollisimman lyhyesti. Komission puheenvuoro siis. Thank you very much, uh, Mr. Kiitokset puheenjohtaja. Hyvää huomenta kaikille. Komission puolesta haluaisin sanoa, että komissio on hyvin iloinen siitä, että valiokuntanne todella reagoi yhdessä oikeusasian valiokunnan ähm, mietinnön yhteydessä. Sitähän valmistelee siellä Rova Kälö. Ähm, on hyvin tärkeää, että immateriaalioikeuksia valvotaan ja entistä enemmän juuri tässä tilanteessa, kun piratismia ja väärentämistä esiintyy niin tätä asiaa pitäisi tarkastella kaikista mahdollisista näkökulmista ja siitä pitäisi keskustella hyvin säännöllisesti juuri täällä teidän valiokunnassanne. Komissio on sitä mieltä, että Rova Roitova on tehnyt erinomaisen lausuntoluonnoksen ja komissio hyvin laajalti on hyvin kiitollinen näistä ehdotuksista, joita Rova Roitova tässä tekee. Komissio on hyvin iloinen siitä, että Rovaroitova tukee tätä eurooppalaista väärentämis- ja piratismin seurantakeskusta. Ja on totta, totta, että tämä seurantakeskus on jo olemassa, mutta juuri tällä hetkellä se on olemassa vain ikään kuin ydinasteellaan ja äh, sitä äh, markkinoinnin pääosaston toimesta vasta johdetaan ja valmistellaan. Tämä seurantakeskus itse asiassa todella muodostuisi, jotta se todella muodostuisi todelliseksi työkaluksi, niin on hyvin tärkeää, että tarvitaan lisää riippumattomuutta ja pitemmän aikavälin rakenteita tulevaisuutta ajatellen. Ja jos parlamentti tätä ajatusta tukee, niin komissio on halukas tarkastelemaan sellaisia tapoja, kuinka voitaisiin taata vielä pitempiaikainen rahoitus ja vielä riippumattomampi rakenne tälle seurantakeskukselle. Ja erityisesti tulevaisuudessa voidaan ajatella, että että äh, tämä tavaramerkki, äh, järjest, äh, tavaramerkkikeskus Alicanteessa voitaisiin myöskin yhdistää tähän. On hyvin paljon Rova Roitovan ja herra Raptin että suulla puhuttu siitä, että ei tarvita enää lisää uusia rakenteita, vaan että pitäisi pyrkiä nyt erityisesti juuri tähän ilmiöön liittyviä terveysriskejä valvomaan. Olemme arvioineet, että maailman kaupassa väärännettyjen ja pidätettyjen lääkkeiden osuus on yli 10 miljardia Yhdysvaltain dollaria arvoltaan. Ja tämä osoittaa, kuinka vaarallista väärentäminen ja piratismi on, ei pelkästään vain Euroopan taloudelle tulevaisuudessa, vaan myöskin kansalaisten terveydelle ja turvallisuudelle. Komissio eh, voi myöskin vakuuttaa parlamentille, että on selkeitä aikeita siihen suuntaan, että tulevaisuudessa säännöllisesti tiedotetaan ja otetaan parlamentti mukaan neuvotteluihin, kun keskustellaan akta kauppasopimuksesta komissio on täysin tietoinen äh, siitä, että parlamentti vaatii lisää avoimuutta näihin neuvotteluihin. Haluamme täsmentää, että ensi viikolla kilpailukykyneuvostossa hyväksytään jäsenvaltioiden neuvoston jäsenten taholta päätöslauselma, jonka pohjalta sisämarkkinoilla pyritään sitä periaatteessa torjutaan. Ja tässä kertomuksessa myöskin pyritään täsmentämään sitä, että on tarpeen jatkaa ja käyttää entistä paremmin kuulemisia ja tiedottamista niin sidosryhmien kuin myöskin Euroopan parlamentin äh, huomioon ottamiseksi. Olemme samaa mieltä Rova Roitovan kanssa siitä, että meidän täytyy äh, tarkastella sitä, kuinka voitaisiin vahvistaa jo olemassa olevaa lakisäännöstöä puitteita. Ja tällä hetkellä valmistelemmekin jo toimeenpanoraporttia äh, valvonta direktiivistä ja se annetaan parlamenttiin tarkasteltavaksi vielä tämän vuoden aikana. Ja komissio on myös samaa mieltä Rova Gebhardin ja herra Kreutzmannin kanssa siitä, että on tarpeen valvoa markkinoita paremmin. Yksi tavoitteista, mitä tulee hallinnollisen yhteistyöhön, joita komissio ehdottaa, on se, että saataisiin tällainen varhainen varoitusjärjestelmä jäsenvaltioiden kesken. Se takaisi sen, että kun väärennettyjä tuotteita yhdellä markkinoilla, markkinoilla on, niin jäsenvaltioiden ja viranomaiset kaikilla muilla markkina-alueilla heti saisivat varoituksen niin, että nämä tuotteet voidaan tuhota. Ja lopuksi komissio on pahoillaan, mutta emme kuitenkaan usko, että olisi soveliasta tehdä eroa toisaalta tuotteiden väärentämisen ja toisaalta ähm, tekijänoikeuksia suojatun sisällön valvonnan välillä. Mielestäni ei ole mitään eroa siinä, ostaako esimerkiksi väärennetyn DVD, DVDn tai CDn ko sitten netissä ollessaan vaikkapa tallentaa piratoituja musiikkikappaleita nyt aikaa tietystikään ei ole paljon, sen takia en käytä enempää aikaa, vaan lopetan tähän ja haluan kiittää teitä huomiosta. Kiitoksia. Ja nyt Roitava voi sitten vetää yhteen, jos haluaa. Eh, já velice děkuji za tu diskuzi. Je mi líto, že jsme se eh, okrátili o čtvrt hodiny na začátku. Kiitoksia. Kiitän kaikkia tästä keskustelusta. Olen hyvin pahoillani siitä, että tuosta alusta jouduttiin nipistämään 15 minuuttia, sillä asia on hyvin monitahoinen. Siitä voitaisiin puhua vaikka viikon verran, mutta niin paljon meillä ei ole nyt aikaa. Valiokunnallamme on myöskin rajoitettu toimivalta tässä asiassa ja sen takia olen jättänyt omasta asiakirjastani joitakin kohtia, joitakin aihealueita pois, sillä tiedän, että ne kuuluvat oikeudellisten asiainvaliokunnan toimivaltaan ja haluan keskittyä niihin, jotka todella kuuluvat meille. Kohti 7 ja 8 totean, että kyse on siitä, että jos esimerkiksi on toimitettu väärennettyjä teepaitoja, niin sitten niitä voitaisiin ohjata voittoa tavoittelemattomille järjestöille, jotka voisivat sitten hyvän tekeväisyyden kautta saattaa ne hyötykäyttöön. Mutta tätä toimintaa ei kuitenkaan voisi harjoittaa ilman tavaramerkin haltijan suostumusta, sillä muutenhan tavaramerkin väärinkäytös johtu, jatkuisi. Tämä ei siis ole suunnattu liike-elämän intressejä vastaan. Ja tämän halusin sanoa rauhoitteluksi niille, jotka eivät halua heittää pois täysin käyttökelpoista tavaraa. No, meillä on olemassa Europol ja Eurojust, meillä on tulliyhteistyötä, tietyissä elimissä ja tätä yhteistyötä on tiivistettävä. Kaikesta yhteistyöstä huolimatta kuitenkin yhä enemmän kolmansista maista tulee tuoteväärennöksiä ja piratismi vain lisääntyy. Siksi tarvitsemme lisätyökaluja. Minusta erityisesti väärennöksiin ja piratismiin keskittynyt seurantakeskus olisi hyödyllinen Silloin tietoja voitaisiin jäsenvaltioiden kesken vaihtaa taajaan tuoteväärännyksistä ja piratismista. Mehän kaikki tiedämme, kuinka vaikeita nämä asiat arkielämässä ovat. EUn tarkastusmerkkijärjestelmästä totean, että en ole käsitellyt ollenkaan tämän järjestelmän sisältöä tai muiden vastaavien järjestelmien sisältöä, jotka on tarkoitettu tarjoamaan kuluttajille tietoa tuotteen täyttämistä standardeista. Tämä ei myöskään ollut tämän lausuntoni keskiössä oleva asia. Aikomukseni on se, että haluaisin luotettavamman merkkijärjestelmän EU-tasolle. Meillähän on kuitenkin myös kansallisen tason järjestelmiä, joita käytetään väärin. Kuka tahansa voi periaatteessa liimata tällaisia merkkejä omiin tuotteisiinsa ja väittää sitä kautta, että se on laatutuote, vaikka näin ei olisikaan. Jos matkustamme vaikka Afrikkaan tai muualle Ehkä voidaan nähdä, että hotellin pyyhkeessä on CE-merkintä ja sillä halutaan vaikuttaa, vakuuttaa käyttäjille, että tällainen pyyhe ei ole myrkyllinen. Se kuitenkin voi olla myrkyllinen, sillä kuluttajalle syntyy väärä turvallisuuden tunne tästä CE-merkinnästä, mutta mehän tiedämme, että pyyhkeisiin CE-merkintää ei ylipäänsä pitäisi laittaa. Tässä siis on esimerkki sellaista tilanteesta, jossa CE-merkintää käytetään väärin. Merkillä on enemmän merkitystä EUn ulkopuolella kuin EUn sisällä. Ja EUssa meillä taas ei ole keinoja suojella, suojata tätä merkintäjärjestelmää. Haluaisin siis torjua tämän mer- merkintäjärjestelmien väärinkäytöksiä sekä EUssa että sen ulkopuolella. Tietenkään kyseessä ei ole sellainen työkalu, josta löytyisi jonkinlainen ihmelääke, mutta kyllä sitä apua voisi olla. Yhdistyneessä kuningaskunnassa on tällainen toimiva järjestelmä, mutta se ei ole sellaisena sovellettavissa muihin maihin. Olen hyvin pitkään käsitellyt näitä asioita. Olen lähettänyt komissiolle kirjallisia kysymyksiä, useita sellaisia, mutta en ole saanut tyydyttäviä vastauksia. Nyt meillä kuitenkin on mahdollisuus saada aikaiseksi sellainen instituutio, joka ei olisi liian kallis. Ja siitä mielestä olisi aiheellista tehdä vähintäänkin suullinen kysymys tai jopa järjestää kuulemistilaisuus tästä aiheesta, jotta voitaisiin selvittää, mitä oikein haluamme saada aikaiseksi tällä alalla. Eittämättä tarvitaan lisää markkinavalvontaa ja hyvin mielelläni otan vastaan sellaisia tarkistuksia, jotka menevät tähän suuntaan. Nyt minulla ei ole aikaa käsitellä näitä asioita enempää, mutta minä itse olen valmistellut kahdeksan tarkistusta, jotka laajentaisivat tämän lausunnon soveltamisalaa. En kuitenkaan pysty niitä nyt kaikkia esittelemään ajan puutteen vuoksi. Toivottavasti en jättänyt mitään pois, mitä piti sanoa. Kiitoksia. Uh, Kiitos edustaja Roitova. Tarkistusten määräaika on perjantai 26 helmikuuta. Ja seuraavaksi sitten Seuraavaksi herra Repo, olkaa hyvä. Olemme nyt myöhässä aikataulusta ja pyydän, että puhutte hyvin lyhyesti. Olen pahoillani tästä ajanpuutteesta. Arvoisa puheenjohtaja ja hyvät kollegat, EUn innovaatiopolitiikkaa käsittelevän lausuntoluonnoksen aikataulu tuli tiukaksi ja nytkin aika on vähissä. ITRE-valiokunta <clears throat> päätti käsitellä tämän nopeutetulla aikataululla. Tavoitteena on, että Euroopan parlamentin kanta saadaan komission tietoon ennen kuin komissio julkaisee pitkään odotetun innovaatiosuunnitelmansa. Tämä innovaatiosuunnitelman julkaisu on näillä näkymin ensi kesäkuussa. Ehkä sekin myöhästyy. Tässä komission tiedonannossa tarkastellaan sitä, miten EU-tasolla on edistytty innovoinnin suhteen ja sitä, mitä haasteita ja puutteita on vielä jäljellä. Tässä mielessä tätä tiedonantoa voidaan pitää eräänlaisena johdantona tuolle odotettavalle odotetulle innovaatiosuunnitelmalle. tiedonannossa todetaan että eu on edistynyt viime vuosina innovaatiopolitiikassa monella saralla mutta tietysti on myös vielä paljon ongelmia. ehkä kaikkein tärkein ongelma, perusongelma eussa on mielestäni se ettei tietopotentiaali konkretisoidu uusiksi innovatiivisiksi tuotteiksi ja palveluiksi tarpeeksi nopeaksi. Siis kuinka teoria saadaan käytäntöön, kuinka ajatuksesta tulee teko tai kuinka sana tulee lihaksi. Tietoa meillä on, mutta sitä ei aina osata oikealla tavalla hyödyntää. Tässä EU on jäljessä kilpailijoidensa Yhdysvaltojen ja japanin kanssa. käytännön tasolla suurimmat ongelmat liittyvät yrittäjien toimintaedellytyksiin sekä eun innovaatiojärjestelmän hallintotapaan. lausunnossa olen käsitellyt tiettyjä, halunnut painottaa tiettyjä asioita. yksi yrittäjyyden ja pk yritysten merkitys on aivan oleellinen Eh, meidän on pidettävä huolta siitä että yrittäjien ja kasvuyritysten toimintaedellytykset ovat eh, kunnossa. Eh, me emme saa tarpeettomasti rajoittaa yritysten innovaatiotoimintaa. Toinen kohta. Immateriaalioikeudet ja yhteisöpatentti ovat tärkeitä asioita. Yhteisöpatentin puuttuminen ja tästä johtuvat korkeat patentoimiskustannukset hidastavat yhä eurooppalaista innovaatiotoimintaa. nykyinen eurooppalainen patenttijärjestelmä on hajanaisuutensa vuoksi aivan liian kallis. sen tähden on ensiarvoisen tärkeää että mm, eh, eurooppalainen patenttijärjestelmä eh, saataisiin voimaan eh, pikaisesti. asiassa edettiin kyllä ruotsin kaudella mutta vielä nimenomaan patenttituomioistuimen kehittämisessä on paljon avoimia kysymyksiä. tämä on tärkeää parlamentin kannalta myös koska lissabonin sopimuksen myötä parlamentilla on myös sanottavansa yhteisöpatenttia koskeva asetus on yhteispäätösmenettelyn piirissä ja asia tulee juri valiokunnan käsittelyyn varmaan piakkoin julkiset hankinnat ovat erittäin ratkaisevassa asemassa ja tässä juuri eulla on paljon opittavaa usalta. julkisia hankintoja koskevia säädöksiä on edelleen muutettava joustavammiksi. eun innovaatiojärjestelmän hallintotavan ongelmat ovat huomattavat. rahoitusinstrumentteja tulee yksinkertaistaa ja Samoin hallintoa tulee yksinkertaistaa. Pienet innovatiiviset yritykset eivät voi odottaa yli puolitoista vuotta sitä, että, että he saavat anomansa maksatuksen tilillensä. Aika on rahaa ja nimenomaan myös pienille yrityksille. Lisäksi olen sitä mieltä että komission sisäistä työnjakoa tulisi selkeyttää ja päällekkäisyyksistä päästä eroon. suunnitelmat erityisestä komission sisäisestä innovaatioryhmästä joka johtaisi, jota johtaisi tutkimuksesta vastuussa oleva komissaari kinghan quinn on tässä mielessä erittäin hyvä ajatus ja toivottavasti se toteutuu lisäksi innovaatiokäsitettä pitäisi laaja alaistaa. ei ole tärkeää että me puhumme innovaatioista vain tutkimuslähtökohtaisesti vaan meidän on puhuttava myös kysyntälähtöisestä innovoinnista jossa lähtökohdaksi otetaan ihmisten ja yhteiskunnan tarpeet. kun uuden tuotteen tai palvelun taustalla on olemassa jo tarve voidaan tätä innovoinnin pääsyä markkinoille oleellisesti myös nopeuttaa. siis summa summarum kysynnän ja tarjonnan laki pätee myös innovaatioiden maailmassa. tarkistusten jättämiselläkin on kiire kaksi päivää on aikaa eli vauhdilla innovaatioiden kanssa eteenpäin Thank you very much, Mrs. Kiitoksia, edustaja Repo. Ja nyt haluaako Kreutzmann sanoa jotakin? Ei? Ja Ryyle, olkaa hyvä. No ehkäpä tämä mikrofoni toimii. Paljon kiitoksia valmistelijalle tästä lausunnosta, joka on oikein mielenkiintoinen pidin hyvänä sitä, mitä hän sanoi esimerkiksi innovaatioista ja uuden luomisesta. Silti haluaisin tehdä yhden pienen huomautuksen. Hän totesi, että hän näkee komission sisällä kaksinkertaisia pälkkäisiä rakenteita ja pitäisi parantaa koordinointia. Periaatteessa oli samaa mieltä, mutta komissiossa hyvin tyypillisesti on päällekkäisiä rakenteita ja varoittaisin siitä, että julkiset hankinnat vedetään mukaan tähän innovaatiokysymykseen. Ei voida tehdä niin, että markkinat laitetaan innovaatio yläkäsitteen alle, sillä julkisia hankintoja tekevät ihmiset tarvitsevat työkalut hankintojen tekemiselle. Innovaatiot voivat toimia täydentävänä piirteenä julkisissa hankinnoissa, mutta se ei saa missään nimessä olla johtava periaate. Siis tällaisia ylä- ja alakäsitteiden linkittämisiä pitää välttää. EU-patentti on hyvin tärkeä väline, mutta samalla meidän täytyy välttää PK-yrityksille koituvia kielteisiä seuraamuksia tästä. Haluan muistuttaa siitä, että meillä oli hyvin ristiriitainen keskustelu ohjelmistopatenteista, sillä juuri tällä alueella on se vaara, joka piili komission alkuperäisessä ehdotuksessa, että nimenomaan suuret yritykset hyötyvät ja pienet joutuvat kärsimään. Ja haluaisin, että pidetään tämä aiemmin käyty keskustelu mielessä tässäkin yhteydessä. Kiitoksia. Ja nyt sitten Schwabille puheenvuoro aivan lyhyesti. Puheenjohtaja ajan puitteissa puhuu hyvin lyhyesti. Edustaja Ryyle otti esille sellaisia tärkeitä asioita, jotka minäkin halusin ottaa sitä, jos jätetään huomiota nuo Ryylen kriittiset kysymykset, minä pidän hyvin hyvänä tätä lausuntoa. Tämä kolmen prosentin tavoite pitäisi ehkä mainita tässä nimittäin siinä mielessä, että pitäisi tähdätä siihen, että kolme prosenttia budjetista käytetään innovaatioihin EU:ssa. Ehkä sen voisi sovittaa vaikka tuohon kohtaan viisi. Kaiken kaikkiaan tämä on hyvin hyvä asiakirja ja haluan sydämellisesti kiittää valmistelijaa. Thank you very much, Mr. Kreutzmann. Kiitoksia sitten Kreutzmann. Koska nyt on jo näin myöhä, niin teen vain pari pientä kommenttia. Minä olen samaa mieltä Rylen kanssa. Meidän ei pidä nyt laajentaa tätä tehtävän antoamme. Kuitenkin se, että voitaisiin ottaa esimerkiksi uusiutuvat energiat ja innovatiiviset tuotteet julkisissa hankinnoissa huomioon. Se on aivan totta. Mielestäni on hyvin tärkeää myös se, että pitäisi luoda innovaatiokulttuuria. Lausunnossa otetaan huomioon nanoteknologia ja biotekniikka – Esimerkiksi biotieteiden alalla puheenjohtaja Barroso on sanonut, että se on kansallisesti säädeltävää aluetta. Esimerkiksi se, että hyväksytäänkö jokin tietty bakteeriviljelmä vai ei. Kuitenkin komission pitäisi nähdä nämäkin tekniikat mahdollisuuksina. Ei, pidä, ei silti ole kyse mistään innovaatiouskovaisuudesta, jos ajattelee näen, että uusiin teknologioihin piileytyy uusia mahdollisuuksia. Ilman innovaatioita Euroopalla ei ole mitään mahdollisuuksia markkinoida tuotteitaan maailmanlaajuisesti. Innovaatio on avainsana, kun ajatellaan työpaikkojen lisääntymistä, uusien työpaikkojen syntyä ja kilpailukykyä Euroopassa ylipäänsä. Kiitoksia. Tarkistusten jättämisen määräaika on tässäkin siis perjantai 26. helmikuuta. Siis tarkistukset Revon lausuntoon perjantaihin puolen päivään mennessä. Ja Repo vielä, ole hyvä. Kommenteista ja otan ne huomioon. Tärkeä asia. Thank you. Nyt olemme siis päässeet tämän kokouksen ensimmäisen osan päätökseen ja puheenjohtajana jatkaa sitten varapuheenjohtaja Komi. It's not the Could Mr. Schwab sit there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 Bene, possiamo iniziare. Io innanzitutto vorrei ringraziare tutti i... No niin, voimme varmaan aloittaa. Minä haluaisin kiittää kaikkia kansallisten parlamenttien edustajia, jotka ovat tulleet tänne keskustelemaan asiasta kanssamme, tästä tärkeästä asiasta. Itse asiassa on eräs avainkysymys tässä edessämme jäsenvaltioiden kannalta, eli kuluttajasuoja. Meillä on nyt tarkoitus puhua näistä kuluttajien oikeuksista sillä tavalla, että kaikki kuluttajat ja me tietäisimme, missä, missä ollaan menossa ja kaikista niistä asioista, jotka liittyvät kuluttajan oikeuksiin. Lissabonin sopimuksen myötä kuluttajan oikeudet ovat entistä tärkeämmät ja siksi meidän valiokunnassamme on tärkeää, että voimme näistä asioista keskustella sillä tavalla, että saamme säännöstöä voimaan, jota voidaan suoraan sitten soveltaa jäsenvaltioissa herra Schwab on tässä ollut esittelijänä ja hän saa puhua sitten eri kansallisten parlamenttien edustajat. Meillä on kaksi kansallisten parlamenttien edustajaa, sitten Euroopan parlamentin edustajat ja näin edelleen. Teidän täytyy täyttää tämä äh, lomake, jotta voitte pyytää puheenvuoroa. Ja myöskin pyydän teiltä sitä, että noudatatte annettuja puheaikoja. Jokaiselle on varattu kolme minuuttia. Toivotan myös tervetulleeksi herra Batterleen. Hän täällä tulee Eh, paikalle pian, mutta ensimmäisenä saa puhua edustaja Schwab. Hän esittelee eräitä asetuksia, joita tässä on. Kiitos puheenjohtaja. Minä toimin kuluttajien oikeuksia käsittelevän direktiivin mietinnön esittelijänä ja meille onkin suuri kunnia tänään saada vaihtaa aiheesta mielipiteitä kansallisten parlamenttien kanssa. Viime tapaamisen jälkeen on päästy hyvin konkreettiselle tasolle tässä hankkeessa ja nyt valiokunnassa olemme yhtä mieltä siitä, että emme sellaisenaan pysty hyväksymään komission asiakirjaa. Myös teidän ajatuksianne viimeisen tapaamisemme perusteella otetaan mukaan meidän esityksemme. Aloitan poliittisella huomautuksella. Euroalueen tilanne on meille kaikille tällä hetkellä huolenaiheena ja meillä on yhteisiä vaikeita päätöksiä edessä. Väärien tietojen toimittaminen tärkeistä asioista on luonut tämänpäiväisen tilanteen. Toimin esittelijänä Euroopan tilastokeskusta koskevassa mietinnössä kaksi vuotta sitten, ja minulla on tuoreessa muistissa se, että jäsenvaltioiden hallitukset tekivät kaikkeensa Eurostatin valvontamahdollisuuksien heikentämiseksi. Nyt voidaan todeta, että olisi ollut parempi ratkaisu jo silloin voimistaa kontrollia EU-tasolla. Meidän on ylipäänsä otettava nyt rehellisempi asenne monissa keskusteluissa EU:ssa ja meidän on käytävä käsiksi oikeisiin tärkeisiin asioihin. Tämä koskee myös kuluttajien oikeuksia käsittelevää direktiiviä. Tulevina kuukausina meidän on käytävä rehellistä asiallista mielipiteiden vaihtoa, kun ajattelemme kuluttajien, yritysten ja sisämarkkinoiden toimintaa ja mahdollisuuksia ja punnittava eri vaihtoehtoja rehellisesti. Lopuksi meidän on tehtävä sitten tiettyjä johtopäätöksiä, mutta sitä ennen meidän on rehellisesti vaihdettava mielipiteitä. Voin vakuuttaa, että esittelijänä tulen tulevina kuukausina jatkamaan perusteellisia keskuksia kaikkien osapuolten kanssa, kunhan niissä vain tähdätään todellisiin tuloksiin. Viime kuukausina olemme kohta kohdalta keskustelleet komission ehdotuksesta ja toimineet poliittisten ryhmärajojen yli varjoesittelijöiden kesken ja konkretisoineet joitakin ehdotuksia. Me kannatamme sitä, että kuluttajien oikeuksia ei täysimääräisesti harmonisoida, vaan on laadittava erillistavoitteita harmonisoinnin suhteen. Olen nyt laatinut työasiakirjan käymieni keskustelujen perusteella. En ole kuitenkaan jakanut sitä teille vielä, koska haluan erikseen, haluan erityisesti saada tämänpäiväisten keskustelujen tulokset myös mukaan tuohon työasiakirjaan. Mielestäni Seuraavia ajatuksia pitäisi ottaa huomioon tämän päivän keskustelussa. Koko harjoituksen tavoitteena on yksinkertaistaa etäsopimusten, kuluttajasopimusten, sopimusten ja kulutustavaroiden kaupan tapahtumista ylipäänsä Euroopassa ja kuluttajasuojan parantaminen Euroopassa siten, että etenkin PK-yritykset pystyisivät nykyistä paremmin markkinoimaan tuotteitaan muissa maissa kuin omassaan. Esimerkiksi PK-yritykset joutuvat tätä nykyä käyttämään noin 20 000 euroa juristikustannuksiin, jotta ne pystyvät viemään tuotteitaan muiden jäsenvaltioiden markkinoille. Tämä estää kasvua ja on muutenkin mahdoton tilanne ja johtaa siihen, että Euroopan suuri taloudellinen potentiaali ei pysty toteutumaan siellä, missä olisi kysyntää. Kaikkien kuluttajien olisi saatava tietyillä osa-alueilla oikeudellisesti pätevät kuluttajien oikeudet. Esimerkiksi palautus- ja takuuoikeudet on saatava vertailukelpoisiksi kaikissa jäsenvaltioissa – Sääntöjen on oltava avoimia ja näitä oikeuksia on pystyttävä myös toteuttamaan ja valvomaan. Kuluttajansuoja, viranomaiset ovat keskeisessä asiassa tässä ja näitä asioita pitää harmonisoida hyvin pitkälle. Siksi komission on tähdettävä täydelliseen harmonisointiin tietyillä alueilla tavoitteellisesti Ehdotuksen ensimmäisessä luvussa on paljon parantamisen varaa ja tämä koskee etenkin määritelmiä. Osa määritelmistä ei ole niin tarkkoja ja selkeitä, että ne palvelisivat tarkoituskaan, tarkoitustaan. Kuluttajille ei pidä aiheuttaa liiallista tiedon tulvaa, mutta kuitenkin heidän on saatava olennaiset tiedot käyttöönsä. Kyse on siis määrän ja laadun välisestä suhteesta. Komission ehdotuksen artiklassa kolme, anteeksi luvussa kolme, pitää ottaa huomioon myöskin internetportaalit, esimerkiksi eBay ja vastaavat, ja sielläkin kuluttajalle on, saatavana, on oltava saatavana tarvittavat tiedot oikeuksistaan. PK-yritysten taakan vähentämiseksi on luotava malli tuotteiden palauttamiselle, sellainen malli, joka on kuluttajalle samanlainen kaikissa maissa ja josta voidaan kaikissa jäsenvaltioissa samalla tavalla tiivissä muodossa tiedottaa. Luvusta neljä käytiin kiivaimmat keskustelut valiokunnassa. Pelättiin sitä, että esimerkiksi Ison-Britannian Right to Reject-tyyppinen oikeus tai Belgian ja Luxemburgin omat kuluttajaoikeudet muuttuisivat huonompaan suuntaan täyden harmonisoinnin kautta. Toisaalta puhuttiin kymmenvuotisesta takuusta, joka herätti epäilyksiä pk-yritysten kannalta. Ja tässä mielessä harmonisointi on varmasti järkevin ratkaisu. Kohta, jossa puhutaan kahden vuoden määräajasta palautukselle, on sellainen, joka ei tuo mitään lisäarvoa, vaan pitäisi saada aikaiseksi sellaisia säädöksiä, joiden avulla kuluttajat pystyvät peräämään oikeuksiaan tasaveroisesti. Lopuksi luvusta viisi voidaan todeta, että suurin osa edustajista ei kannata täyttää harmonisointia, ei tällaisia mustia listoja tai vastaavaa. Joka tapauksessa kuitenkin osa näistä ehdotuksista, jotka erityisesti sellaiset, jotka ovat maalaisjärkeä useimmissa jäsenvaltioissa, kuten esimerkiksi se, että miten takuuta käsitellään törkeissä laiminlyönneissä ja törkeän huolimattomuuden tapauksessa olisi otettava huomioon. Se, missä määrin näitä otetaan lopullisesti mukaan, on vielä avoinna. Useimmat valiokunnan edustajat ovat sitä mieltä, että komissio pystyisi komitologia menettelyn kautta saamaan mukaan lisää kieltoja – ja onkin nyt sitten mietittävä sitä, miten Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeiset uudet komitologiasäännökset vaikuttavat tämän asian käsittelyyn. Tässä, hyvät naiset ja herrat, minun pohjustukseni tämän päivän keskustelulle. Sisämarkkinat odottavat kovasti tätä direktiiviä ja toivon, että pystymme hyödyntämään yhteistä tietovarantoamme tämän asian toteuttamisessa mahdollisimman hyvin. Meillähän on myös muita direktiivejä, joista saatuja kokemuksia voimme ottaa tässä huomioon. Olen varma siitä, että tulevien uudistusten myötä yritykset pystyvät paremmin hyödyntämään sisämarkkinoiden kasvupotentiaalia. Erityisesti talouskriisin jälkeen näillä toimin voidaan luoda parempaa luottamusta markkinoihin markkinoille ja talouteen. Odotan oikein suurella mielenkiinnolla tämän päivän keskusteluja ja kuuntelen teitä hyvin tarkkaavasti. Kiitoksia. Bene, grazie mille. Eh, kiitoksia paljon. Edustaja Schwab, eh, kiitoksia tästä puheenvuorosta. Sitten annan kansallisten parlamenttien edustajille puheenvuoron. Eh, Dell'Assemblea Nazionale Francese. Ranskan kansalliskokouksesta ensimmäinen. Pensa, grazie. Rova Karamanli, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, rakkaat kollegat. Kuuntelin suurella mielenkiinnolla herra Schwabin puhetta. Jo jonkun aikaa hän tätä direktiiviä on pohdittu ja kaikki eurooppalaiset parlamentaarikot varmasti olemme samaa mieltä siitä, että meillä on samat huolenaiheet riippumatta poliittisista suuntauksista ja jäsenvaltioista, joista meidät on valittu. Ja olemme varmasti vakuuttuneita myöskin siitä, että meidän on syvällisesti lähdettävä korjaamaan tätä vuonna 2008 lokakuussa komission ehdottamaa tekstiä ja tätä vahvistaa tämä taloudellinen kriisi ja se on juuri kansalaisten huolia vain lisännyt. Erityisesti se liittyy kuluttajien suojan parantamiseen lisämisopimuksen puitteissa. Kysymys ei ole pelkästään juridisesta kysymyksestä, vaan taloudellisista ja sosiaalisista seikoista. Kuluttajien suojat on, suoja on hyvin tärkeä asia kansalaistemme suojelussa. Kysymys on yhteisestä mallista ja uskon, että monet ovat todella vaikeassa tilanteessa nykyisesti, erityisesti koska tämä rahoituskriisi on tuonut epäluuloa pankkisektorilla muun muassa, niin tämä on varmasti johtanut myöskin kuluttajien luottamuksen horjumiseen. Euroopan asian valiokunnassa äh, Ranskan kansalliskokouksessa olemme jo kolmesti kokoustaneet tämän direktiiviehdotuksen pohjalta ja viimeimmäksi pidimme todella 26. päivä tammikuuta tuollaisen videokonferenssin. Se oli aivan ensimmäinen laatuaan EUn äh, kanssa toteutettu tällainen ja tämä todella vahvisti sen ajatuksen, että tällä tavalla on hyvä jatkaa ja keskustelutkaan parlamenttien, kansallisten parlamenttien kanssa ovat hyvin tärkeitä pyrimme hyväksymään ensimmäiset, eh, johdon, ensimmäiset eh, johtopäätökset hyväksyttiin viime lokakuussa ja niitä täydennetään vielä myöhemmin. Ja nyt sitten todella tämän asian kehittymistä seuraamme hyvin, taas, hyvin tarkkaan. Neljä suuntaviivaa ehkä tässä hyvä ottaa esille, jota tähän mennessä on jätetty millään lailla ei ole pyritty menemään eh, taaksepäin kuluttajan suojassa. Tekstissä keskitytään olennaiseen juuri subsidiariteettiperiaatteen mukaisesti ja jäsenvaltioille kuuluvien velvoitteiden periaatteiden mukaisesti ja myöskin siihen, että kysymys on kohdennetusta täydestä yhdenmukaistamisesta yhteisön säännöstöstä silloin, kun se on tarpeen. On myöskin hyvä lähteä selventämään yhteisön lainsäädäntöä ja tietysti on hyvä noudattaa kansallista lainsäädäntöä. Me olemme myöskin ajatelleet, että ensimmäinen luonnos siitä, mikä tuleva teksti voisi olla, kenties muun muassa suojelun ulottaminen muihinkin kategorioihin, ei pelkästään vain ammatti, tiettyihin ammatteihin, ja että todella otettaisiin huomioon sisämarkkinoiden reaaliaikaiset uhat. Ja tarkoituksena on myöskin jatkaa siltä pohjin, että että myöskin etäsopimukset otetaan huomioon ja että nykyistä joustavuutta entisestään parannetaan ja voidaan käyttää tiettyjä erityismekanismeja hyväksi kuten tietyissä maissa on ollut tapana. Kiitokset ja ehkä vielä palaan tähän aiheeseen myöhemmin puheenvuorojen puitteissa. Paljon kiitoksia. Ja minä toivotan kahdelle norjalaiselle eh, edustajallekin tervetuloa tänne tilaisuuteemme, Jensen. Ja sitten se herra Kasolidis, senaattori, olkaa hyvä. Grazie, buongiorno a tutti. Eh, il mio intervento oggi... Kiitos. Hyvää huomenta kaikille. Minä haluaisin kiinnittää teidän huomiotanne tähän kuluttajan suojadirektiiviin. Ja minä haluaisin puhua siitä, että nämä takuut, jotka myyjä antaa, niiden elinikä pidennettäisiin kymmeneen vuoteen. On tiettyjä, tiettyjä tavaraluokkia, jossa, jossa tätä takuuta voitaisiin pidentää ja se olisi kuluttajan etu. Sillä tavalla myös huonot ja hyvät tuotteet voitaisiin erottaa toisistaan. Millä tavalla voidaan puhua näistä takuusopimuksista kuluttajan ja myyjän välillä? Ja jos me tästä puhumme, niin täytyy aina muistaa, että teollisuuden täytyy tarjota parempaa ja parempaa palvelua kuluttajille. Tällä tavalla 5-10 vuotta olisi eh, mahdollista ja katsotaan sitten, miten tämän kuluttajat ottaisivat vastaan. Tämä voisi koskea myöskin kunnossapitopalveluita tuotteen kohdalla vähän samantyyppisesti kuin autosektorilla on jo toimittu. Voitaisiin myöskin eh, puhua tuotteen toiminnasta enemmän, jotta kuluttaja saisi vielä parempaa suojaa. Sitten vielä lopuksi standardit. Ja perutusoikeudet, jotka liittyvät tällaiseen etäkauppaan. Kaikki, mikä liittyy raidekuljetuksiin, vakuutuksiin ja, ja muuhun, että se pitää olla olemassa ne perutusoikeudet. Nimittäin kuljetusyritysten pitää taata tasaveroinen kohtelu. ja kuluttajille ehkä ei tarjottaisi. Sitten Gepard, Rouva Gebhard, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja ja olen hyvin iloinen siitä, että voimme tavata toisiamme tänään täällä. Mielestäni on hyvin tärkeää, että näistä asioista ei puhuta pelkästään täällä Euroopan parlamentissa, vaan myös kansallisten parlamenttien, senaattien ja muiden elinten edustajien kanssa. Myös Saksan liittoneuvostosta on täällä edustajia. Se on oikein hyvä, että keskustelemme Kuluttajansuojahan ei ole mikään itsetarkoitus, eikä se myöskään ole pelkästään sisämarkkinoita luomassa tai avaamassa, vaan se on tapa antaa kansalaisille oikeuksia, jotka luovat heille turvaa. Ja se on koko meidän yhteistyömme pohjana tällä alueella. Siksi meidän täytyykin aivan ensimmäisenä todeta, mitä me täällä Euroopan parlamentissa teemme, sillä kuluttajan suoja on keskiössä eikä sisämarkkinoiden vahvistaminen. Kaksi viikkoa sitten valiokunnassa todettiin, että täysharmonisointi on väärä tie tällä alalla ja totesimme myöskin, että edelleenkin pidämme kiinni vähimmäis harmonisoinnista kuluttajansuojan alueella ja mahdollisesti sitten katsomme ympärillemme siellä täällä, että olisiko mahdollista myöskin lähteä täyden harmonisoinnin tielle. Esimerkiksi lomakkeiden muotoilussa ja muilla tällaisilla aloilla täyttä harmonisointia voitaisiin ajatella, mutta useimmilla aloilla menee silloin vikaan, jos lähdetään täysharmonisoinnin tielle sillä, kuluttajansuoja on kehittynyt jäsenvaltiossa hyvin erilaiseksi ja se perustuu siihen, millaisia vaatimuksia ja tarpeita kuluttajilla kussakin jäsenvaltiossa paikan päällä on. Meidän mielestämme kaksi seikkaa on erityisen tärkeää tässä yhteydessä. Ensinnäkin kuluttajaorganisaatioiden rooli jäsenvaltioissa. Rooli pitäisi olla sellainen, että kun markkinoille tulee uusia tuotteita tai uusia palveluita, kun uudenlaisiin ongelmiin vaaditaan uudenlaisia ratkaisuja, on pystyttävä toimimaan hyvin nopeasti, jotta kuluttajan suoja voidaan turvata näissä muuttuvissa tilanteissa. Tällaisessa toiminnassa EU-taso on vaikea väline, sillä keinojen ja ratkaisujen keksimiseen tarvitaan aivan liian pitkä aika. Siksi siis kuluttajansuojaorganisaatioiden täytyisi pystyä jäsenvaltioissa jatkossakin myös yhteistyössä jäsenvaltioiden hallinnon kanssa kansallisen lainsäädännön kautta pystyä miettimään sitä, mikä kyseisessä valtiossa on paras tapa reagoida. Ja siksi täysi harmonisointi ei useimmilla direktiivin soveltamisalaan kuuluvilla aloilla ole hyvä väline. Siksi aiomme tästä periaatteesta myös pitää kiinni. Vielä yksi seikka, joka puhuu täyden har- täyttä harmonisointia vastaan. Ja ilmeisesti Schwab ajattelee tässä nyt aivan samaa asiaa. Nimittäin se seikka, joka liittyy esimerkiksi kuluttajaluottodirektiiviin. Siinä lähdettiin täyteen harmonisointiin ja sitten tehtiin satoja tuhansia poikkeuksia tähän säännökseen, koska eri jäsenvaltioissa oli niin erilaisia käytäntöjä, jotka oli otettava huomioon. Ja lopputuloksena oli sitten varsin reikäinen lainsäädäntö, joka ei todellakaan vastaa sitä, mitä täydellä harmonisoinnilla pitäisi hakea. Mutta joillakin, joissakin tapauksissa sellaisen avulla voidaan kuitenkin toimia, toimia sujuvammin kuin muiden kohdalla. Tänään meidän pitäisi eh, ehkäpä artikla artiklalta käydä läpi niitä paikkoja, joissa olisi mahdollista hakea täyttä harmonisointia. Jos kyse on esimerkiksi palautusoikeuksista tai takuuajoista, niin näissäkin jäsenvaltioissa on hyvin erilaisia käytäntöjä. Enkä minä usko, että pystymme siinä saamaan aikaiseksi sellaisen ratkaisun, jota täyden harmonisoinnin aikaansaaminen edellyttäisi, nimittäin yhtenäiset määräajat, yhtenäinen kuluttajansuoja. Ja sen takia mielestäni on turhaa miettiä näitä asioita, vaan todeta yleensä, todeta aivan yleisellä tasolla, että vähimmäisharmonisointi on se, mitä haluamme, jotta kuluttajille voidaan taata vähimmäisoikeudet, jonkinlainen oikeuksien taso edes. Ja tällaista kuluttajapolitiikkaa Euroopan unionissa tarvitaan. Kiitoksia, Rova Kemhart. Voisitteko ystävällisesti pysyä teille annetussa puheajassa, koska meillä on hyvin monta puheen vuoroa täällä tulossa. Seuraavana kansalliset parlamentit vuorossa ja Kyel. Ranskan kansalliskokouksesta. Olkaa hyvä. Oui, merci, madame la présidente. Kiitos rouva puheenjohtaja. Lisäksi siihen, mitä rouva Karmanli, joka on Eurooppa-valiokunnassa tässä direktiivissä esittelijä, niin ehkä voisin hiukan lisätä jotakin asioita tähän todellakin Siis voidaan ajatella kahta erilaista lähestymistapaa, toisaalta sisämarkkinalähestymistapaa ja toisaalta kuluttajien suojelua. Ne eivät ole vastakkaisia, päinvastoin ne täydentävät toisiaan. Toivon mukaan pääsemme parempaan tasapainoon olemme sitä mieltä, että tulevassa tekstissä ei pidä pelkästään, ei pidä mennä taaksepäin kuluttajien suojassa, ei voida hyväksyä että erityisesti yhteisön oikeutta tavalla nykyisin sovelletaan millä lailla voitaisiin lähteä vähentämään päinvastoin. vastoin täysi yhdenmukaistaminen on hyvä asia, mutta meidän pitää olla varovaisia. Se, että kuluttaja voisi itse tämän asian päättää, on aika kyseenalaista. Me olemme kaikki kuluttajia ja olemme tätä asiaa joutuneet testailemaan ja myöskin tuomioistuintapauksissa oikeudet on todella taattava on myöskin olemassa tiettyjä kulttuurisia ja spesifisiä kansallisia piirteitä. Jäsenvaltioiden täytyy voida toimia silloin, kun ne näkevät sen tarpeelliseksi. On hyvin tärkeää, että kansalliset hallitukset voivat vastata kansalaistensa tarpeisiin. Sitten tässä ehdotuksessa ei ole otettu tiettyjä seikkoja huomioon, mutta niitä olisi ehkä myöskin mielenkiintoista tarkastella. Esimerkiksi digitaalisten tuotteiden järjestelmä määräysten mukaan johdonmukaisuus ja tällaiset seikat, yliopistopiirien tuoma oma näkemys tähän asiaan myöskin sekä myöskin kansallisen oikeuden ja yhteisöoikeuden tosiaan täydentävyys ovat sellaisia seikkoja, joita voitaisiin ehkä vielä käsitellä. Bene, grazie mille. Ora Kiitoksia. Seuraavana sitten eh, Itävallan senaatista Denik. Good morning. Huomenta päivää. Itävallan näkökulmasta voin liittyä aikaisempiin puhujiin siltä osin, että täysharmonisointi olisi meille huono ratkaisu. Meille se tarkoittaisi nimittäin takapakkia – Meillä ja monissa muissakin jäsenvaltioissa on hyvin korkea kuluttajansuojan taso. Tähän on täällä aikaisemminkin jo viitattu. Ja kuluttajansuojaahan tarvitaan lähinnä vain silloin, kun talouselämän ja kuluttajan oikeudet ajatuvat konfliktiin ja kuluttajan asema on näissä ristiriitatilanteissa yleensä heikompi kuin liike-elämän edustajan. Meidän näkökantamme on se, että haluamme pitää kiinni jäsenvaltioiden korkeammasta tasosta ja kannatamme tällaista asteittaista lähestymistapaa harmonisoinnissa. Kuluttajan oikeusdirektiivin pitäisi taata myös oikeusvarmuus. Jotkin kohdat ovat oikein hyviä, esimerkiksi postimyyntiin, etämyyntiin liittyvät muutokset. Siellä on siis myös myönteisiä aloitteita, mutta otan esille sopimusoikeuden yleensä ottaen. Niissä oikeuksissa on pidettävä kiinni jäsenvaltioiden omista käytännöistä. Esimerkiksi Saksassa ja Itävallassa on hyvin erityislaatuisia säännöksiä ja näiden osalta sitten meidän kannaltamme komission ehdotuksen kaltaiset muutokset toisivat oikeudellista epävarmuutta kuluttajille. Pitää taata siis harmonisoinnin ohella myös mahdollisuus täydentää ja laajentaa säädöksiä kansallisella tasolla. Kiitoksia. Seuraava. Kiitoksia puheenjohtaja. Me olemme varmaankin eh, samaa mieltä kaikki siitä, että ei ole mitään järkeä lähteä täyteen harmonisointiin tällä alalla – koska tässä on niin monesta eri kulttuurista kysymys. Ja ylipäänsä eri, eri osissa meilläkin maata voisi olla hyvin suuria ongelmia, mitä tulee tähän oikeuskulttuuriin. Aivan mitä esittelijä tässä sanoi, niin oikea lähestymä, eh, lähestymistapa E, tämä itse asiassa minun näkemykseni ei niinkään poikkea, siis harmonisoidaan se, mikä voidaan. Ja se, että tämä mm, harmonisointi, jos me teemme Euroopan tasolla jotakin, niin meidän täytyy aina muistaa, mitä kuluttaja tarvitsee. Jos Euroopassa on yksi tavaramerkki vain olemassa, niin kuitenkin täytyy ottaa kansalliset kulttuurit huomioon. Onhan se niin, että tuottajat tietyissä maissa tuntevat markkinat ja tällä tavalla meidän täytyy edetä sillä tavalla, että menemme eteenpäin siellä, missä voidaan ja siellä, jossa hyväksyntää ei ole löydettävissä, korkean tason kuluttajasuojan maissa, niin siellä jätetään tämä tekemättä. Mitä Schwab sanoi, on, on aivan totta, että meillä täytyy olla tietty oikeusperusta Euroopassa. Yritysten täytyy tuntea omat oikeutensa ja samalla tavalla myös kuluttajien esimerkiksi internetkaupassa, joka on rajat ylittävää niin siinä olisi hyvä saada harmonisointia syntymään. Pitää olla tilanne sellainen, että kuluttaja saa kaikkialla Euroopassa saman suojan. Se olisi hyvä lähtökohta, eikä lähdettäisi äh, harmonisoimaan, koska on, meillä on niin erilaiset kulttuurit ja harmonisoinnin taso on erilainen eri maissa. Kiitos. Kiitos. Sitten seuraavana puheenvuoron saa Ratsak. Meine Damen und Herren, ich, äh, Puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Saksan kuluttajan suojaministerien konferenssin johtajana, puheenjohtajana, siis osavaltioiden ministerien yhteistyöelimen johtajana haluaisin esitellä hiukan meidän kantojamme, joita edustaja Gebhardt kyllä jo ottikin onnistuneesti esille. Saksan osavaltioiden kuluttajansuojaministeriön yhteistyöelin ja myöskin talous- ja sosiaalivaliokunta Saksassa on antanut jo paljon omia kantojaan tähän direktiiviehdotuksiin ehdotukseen ja haluan ottaa esille näiden lausuntojen ytimen. Nimittäin harmonisoinnissa on kyse teknisistä erilliskysymyksistä ja esimerkiksi määräajat eivät saisi heikentää heikentää kuluttajien oikeusvarmuutta, sillä eri jäsenvaltioissa on erilaisia säädöksiä, kuten jo todettu. 95 artikla sopimuksessa nykyisessä direktiivissä on sellainen, jota ei saa vaarantaa ja lisäksi pitää ehkäistä se, että yleistä oikeusvarmuutta heikennetään. Se ei ole kenenkään edun mukaista. Säätelyn lähtökohtana on myös se, että kulut kuluttajat hankkivat tuotteita ja palveluita rajat ylittävästi ja silloin tullaan tekemisiin sen kanssa, että eri jäsenvaltioissa on erilainen kuluttajansuojan taso, joten rajat ylittäviin tilanteisiin pitää saada yhtenäinen vähimmäistaso vähintäänkin. Kuluttajien luottamus on saatava vahvemmaksi kuluttajansuojalainsäädäntöä kohtaan ja siihen tarvitaan lainsäädäntötoimenpiteitä, joilla puututaan erityisiin kuluttajia kiinnostaviin ongelmiin, mutta siinä olkoon kaikki. Saksan ministerikonferenssi haluaisi kannanottoja erityisesti internetkaupan käyttiin tai puhelinmarkkinointikieltoon. Ne olisivat tärkeitä seikkoja. Erilaisia ongelmatilanteita esiintyy paljon ja silloin kuluttajasuojaviranomaiset eivät aina pysty toimimaan. Heidän kätensä ovat sidotut ja tarvittaisiin EU-tason välineitä tällaisten tilanteiden ratkaisemiseksi. Lopuksi, hyvät naiset ja herrat, totean vielä, että korkeimpana päämääränä meillä on oltava se, että sisämarkkinoilla – otetaan käyttöön kuluttajia suojelevat säädökset, jotka luovat, parantavat kuluttajien luottamista markkinoihin, mikä sitten myöskin parantaa ja tehostaa sisämarkkinoiden toimintaa ja taloustilannetta. Kuluttajaoikeudet on nähtävä tällaisessa suuremmassa kehyksessä. Minäkin odotan tätä keskustelua oikein mielenkiinnolla. Kiitoksia. Kiitos. Ja seuraavana varjoesittelijämme Turnen. Tak for det. Øh, jeg er skyggeordfører for den grønne gruppe det her direktiv. Kiitos. Minä edustan vihreätä ryhmää täällä ja olen siis varjoesittelijä. Tietysti on täysin mahdollista, että tätä direktiiviä kehitetään tällä tavalla, palautetaan sisämarkkinoiden luottamus ja tämä on tietysti hyvää lainsäädännön parantamista, siihen ei ole mitään sanomista, mutta kuitenkin meitä huolestuttaa komission ehdotus ja kritiikki kohdistuu kahteen seikkaan. Ensinnäkin siihen, että otetaan äh, käyttöön tällainen sokea äh, yhdenmukaistaminen, jolla on juridisia seurauksia ja joka äh, kohdistuisi kaikkiin eurooppalaisiin kuluttajiin. Sitten toinen kritiikin paikka on se, kun ei tarkastella, mitä potentiaalia voitaisiin käyttää hyväksi. Me haluamme kohdennettua täyttä yhdenmukaistamista, sellaista yhdenmukaistamista, jossa olisi jotakin järkeä. Ja tässä on muitakin puheenvuoroja ollut tähän suuntaan. Haluamme juridista selvyyttä myöskin, joka varmasti olisi mahdollista, jos tarkastellaan tätä harmonisoinnin tasoa ja että pitäisi miettiä myöskin sitä, kuinka tulevaisuus olisi paremmin myöskin taattu. Mielestämme tämä on ollut myönteistä kehitystä ja uskon, että saadaan varmasti oikein hyvä direktiivi aikaiseksi. Kiitos. Nyt minulla ei kansallisista parlamenteista enää ole puheenvuoropyyntöjä, niin me jatkamme tämän talon edustajien puheenvuoroilla, vai halusiko joku vielä pyytää puheenvuoroa? Rova Roitova. Pasarella para... <laughs> Eh, paní předsedající. Eh, já musím říct, že jsme se posunuli velmi dopředu. Kiitos Minun on todella sanottava, että olemme valtavasti edistyneet ja haluaisin sanoa kollega Schwabille, että hän on onnistunut todella seulomaan ne ongelmat, joita pitäisi nyt ratkoa. On hyvin tärkeää, että jaamme näkemyksemme siitä, äh, mihin haluamme mennä parin vuoden päästä, kun sitten tämä direktiivi hyväksytään. On hyvin tärkeää äh, keskustella ja vaihtaa tietoja kansallisten parlamenttien kanssa. Tämä on pitkän aikavälin juttu ja uskon, että äh, tässä voisi olla kaksi vaihetta. Ensiksi identifioidaan ne määritelmät, joiden puitteissa tehdään työtä ja silloin ymmärrämme toisiamme ja kun tämä on tehty, niin sitten keskustelemme harmonisoinnin standardeista on hyvin eh, järkevää ja viisasta, että molemmat, eh, niin kuluttajat kuin myöskin yritykset, ymmärtävät, mitkä ovat minimistandardit. Ja jos mahdollista, niin meidän pitäisi mennä eteenpäin ja kenties sitten lisätä myöskin tiettyjä standardeja, koska monissa jäsenvaltioissa EU-standardit ovat eh, korkeampia kuin jäsenvaltioiden. Ja kun nämä standardit ovat korkeampia, niin uskon, että seuraava vaihe olisi sitten se, että nämä sulatetaan ikään kuin yhteen jo olemassa oleviin standardeihin. Ja tietysti niin kuluttajille kuin elinkeinoelämällekin on hyvin tärkeää, että heillä on tietoa. Nyt meidän pitäisi ensiksi kuitenkin löytää erot jäsenvaltioiden standardien välillä. Tiedän e, esimerkiksi, että jossakin jäsenvaltiossa on 10 vuoden takuut käytössä, mutta voimmeko soveltaa tätä vai onko tämä liian kallista kaiken kaikkiaan niin, että se ei olisikaan hyvää muiden jäsenvaltioiden kuluttajia ajatellen. tämän tyyppiset eroavaisuudet pitäisi nyt havaita. Ja sitten haluaisin osoittaa sanani esittelijöille Saksasta, myöskin herra Schwabille, varjoesittelijöille ja myöskin muille Bundestagin edustajille. Tietysti Saksa, Saksalla on monia rajanaapureita, mutta voitteko verrata standardeja Saksassa ja muissa naapurimaissanne Puolassa, Tsekin, Tsekissä, Ranskassa ja niin poispäin. Mikä on ranskalaisten standardien ja muiden naapurimaiden standardien välillä? voidaanko myöskin ajatella, että on pääsyä tähän tietoon nettisivujen kautta? Onko teillä jotakin järjestöjä, joitakin pk-yrityksiä, kuluttajasuojajärjestöjä? On tärkeää, että tämä tyyppinen tieto olisi saatavilla ja että naapurimaiden kuluttajat voisivat todella ymmärtää, että suojelu on korkeampaa Saksassa, vai onko se sitten korkeampaa entisen kotimaassansa? Scusate, stavo attendendo la traduzione. Ehm, passiamo ora la parola all'onorevole... Niin. Seuraavana edustaja Rapti. Kiitoksia. Minäkin haluan kiittää edustaja Schwabia tästä työstä, jota hän on jo hyvin pitkään tehnyt ja hoitanut sitä hyvin huolellisesti. On hyvin tärkeää puhua tänään myös kansallisten parlamenttien edustajien kanssa. Saamme heiltä ajatuksia ja ehdotuksia, mutta se on tärkeää myös siksi, että mehän, edel- mehän oletamme, että kansallisella tasolla on eroja. Esimerkiksi meillä Kreikassa minun nähdäkseni on enemmän kuluttajien oikeuksia kuin mitä tässä direktiivissä nyt ehdotetaan. Ja äh, näissä keskusteluissahan meidän pitäisi ajatella sitä, miten kuluttajat hyötyisivät nykyistä enemmän meidän ponnisteluistamme. Nythän siis tilanne on se, että täysi yhdenmukaistaminen, täysi harmonisointi johtaisi kuluttajasuojan heikkenemiseen eikä parantamiseen niin kuin se pitäisi. Ja siksi haluan ottaa esille myös Kreikan parlamentin kannan tähän asiaan. Sielläkin tätä on käsitelty ja yhteinen johtopäätös oli sellainen, että suhteellisuusperiaatetta loukataan silloin, jos haetaan täyttä harmonisointia. Toisaalta voidaan myöskin sanoa, että kuluttajien oikeudet ovat aina meille sydämenasia ja siksi on myös oikein ja tärkeää se, mitä edustaja Gebhardt täällä sanoi. Hän luetteli erilaisia tunnusomaisia piirteitä kuluttajan oikeudelle ja esimerkiksi vastuuntunto on sellainen seikka, joka ei pelkästään ole semmoinen hauskan kuuloinen, hienon kuuloinen adjektiivi, vaan se sisältää myös hyvin paljon sellaisia seikkoja, jotka liittyvät vastuullisuuteen. Vastuuhan on jäsenvaltioilla ensisijaisesti ja joissakin asioissa EUlla, niin meidän pitää tietää, että minkä osan vastuusta mikäkin taso kantaa, mikä kuuluu jäsenvaltioille ja mikä EUlle. Gebhardt puhui myös määrätietoisesta harmonisoinnista ja esimerkiksi voitaisiin ottaa vaikka internet. Seinä on aivan konkreettinen osa-alue, joka tulevaisuudessa kehittyy vielä edelleenkin ja meidän on mietittävä sitä, että internetiä koskevat määräykset ja säädökset myös kestävät aikaa. Olemassa on siis hyvin erilaisia tavoitteita ja meidän on pyrittävä ottamaan ne kaikki huomioon. Lopuksi haluan todeta, että tavoitteenahan meillä on se, että löytäisimme sellaisen järkevän tasapainon eri asioiden ja tasojen välille. Se ei ole mikään helppo tehtävä, mutta minä luotan komission ja parlamenttiin ja myöskin edustaja Schwabin, joka todella perusteellista työtä on tehnyt tässä asiassa. Luottamusta siis löytyy Ja samalla haluan myös muistuttaa siitä, että meidän täytyy pitää kuluttajien etu aina mielessämme. Seuraavana puheenvuoron saa Kysulsnik. Děkuji, paní předsedkyně. Mnoho, mnoho tady bylo v rámci té diskuze eh, řečeno. Já si myslím, že je důležité vědět. Kiitos. Olemme kuulleet monia kollegoita tässä keskustelussa. Aikaa ei aikaa on ja äh, tuntuu siltä, että äh, konservatiivit nyt todella kääntyisivät sääntöjen yksinkertaistamisen puolelle eivätkä niinkään niitä vastaan. Byrokratiaa on vähennettävä. Haluaisin korostaa yhtä seikkaa, joka on jäänyt vähemmälle tässä keskustelussa, mutta Andreas on sen tuossa mainitsi. Olen samaa mieltä siitä, että komission ei pitäisi hyväksyä lisää sitovia sääntöjä komitologian menettelyn puitteissa. Grazie mille. Kiitos teille näistä kommenteista. Vapareisse. Muchas gracias, presidenta. Eh, Kiitos. Ensiksi haluaisin kiittää esittelijää tehdystä työstä. Se on oikein loistavasti tehtyä työtä ja haluaisin kommentoida joitakin seikkoja. Tällä on kuultu nyt monia näkemyksiä. Mielestäni olisi hyvä myöskin miettiä harmonisoinnin eri aspekteja. Kerron tässä omat näkemykseni ja äh, mm, tietyssä maissahan kuluttajan suojat ovat, kuluttajan suoja on hyvin korkealla tasolla ja sitten jossakin toisissa maissa sitten taas se ei ole niinkään tärkeä seikka niin, että olisi hyvä, että voitaisiin toteuttaa ainakin minimiharmonisointia ja samalla myöskin kunnioittaa niitä maita, joissa jo korkeasti on määritelty kuluttajansuoja. On tietysti menty pitkä tie tässäkin yhteydessä ja uskon, että missään maissa ei pitäisi kuitenkaan mennä asiassa taaksepäin. On myöskin hyvin tärkeää antaa kuluttajille tietoa, siitä on puhuttu ja on erittäin tärkeää, että kuluttajat saavat kaiken tiedon joka on asianmukaista ja joka liittyy heidän eurooppalaisiin oikeuksiin sekä heidän omiin kansallisiin oikeuksiinsa. On siis hyvin tärkeää käydä keskustelua näistä kuluttajansuojaoikeuksista eri maissa. Ja sitten viittaus tähän sähköiseen kauppaan mitä tulee näihin tietoihin sähköisestä kaupasta, niin uskon, että äh, olemme hiukan äh, eri äh, linjoilla tässä. Se on aivan erityyppistä kaupankäyntiä, koska kysymys on aivan uuden tyyppisestä kaupankäynnistä. Ja senpä takia se olisi hyvä olla tässä direktiivissä, mutta samanaikaisesti sitä pitäisi käsitellä myöskin aivan erillään. Senpä takia haluaisin esittää eriävän mielipiteeni siihen, mitä tässä oli tähän mennessä kuultu. Ja uskon, että meidän pitäisi kiinnittää hiukan enemmän kuumata vielä tähän asiakkaan. Mm, internet on tärkeä seikka ja uskon, että se on hyvä laittaa tähän direktiiviin, mutta samanaikaisesti meidän pitäisi myöskin suojata kuluttajien oikeudet mm, sähköisessä kaupassa yleensä. Ja tietystikin on hyvä myöskin ottaa huomioon eri kulttuurit tässä on niistä puhuttu, erityisesti kun mietitään yhdenmukaistamista, mutta on myöskin hyvä ottaa huomioon se, mitä sanottiin aikaisin. Kysymys on minimidirektiivistä, vähemmäisdirektiivistä. Minusta olisi hyvä nämä minimiseikat harmonisoida täysin koko EU-ssa. On hyvin tärkeää, että kuluttaja voi matkustaa EU-ssa ja tietää, mitkä ovat hänen oikeutensa niin Espanjassa kuin missä tahansa muussakin EU-maassa silmän, että tähän mitä maat maantieteellisiä ongelmia äh, tulee, äh, kun hän lähtee kuluttajapäätöksiä tekemään. Tällä tavalla halusin vain omat kommenttini lisätä tähän keskusteluun. Grazie mille, all'onorevole Arias. Paljon kiitoksia. Ja sitten seuraavana äh, Stala. Ah, thank you. Thank you, Madam Chair. Person and, uh, thank... Kiitos puheenjohtaja ja kiitos varjoesittelijöille ja esittelijälle. Tässä on aika paljon pureskeltavaa nyt saatu ja tuntuu, että, että keräämme kehää näissä kuluttajan oikeuksissa tietyllä tavalla. Kyseessä on, on kyseessä tulevat kulttuuriset, kielelliset ja muut tällaiset kysymykset ja Täytyy muistaa myös se, että kaikilla esimerkiksi ei ole internettiä käytettävissään ja myös heidän oikeuksiaan on suojattava. Haluaisin esittää joitakin kysymyksiä. On puhuttu vaikutusten arvioinnista, sellaisen toistamisesta, ja haluaisin tietää, onko tällainen nyt todella tulossa sellainen vaikutusten arviointi, joka todella selvittäisi tämän ehdotuksen etuja ja seurauksia. Sitten tavoitteellisesta harmonisoinnista sanoisin, että meidän ei pidä jättää huomiota, huomiota sitä, että ainakin minun äänestäjiäni oikeudet vaarantuvat, jos tällaisia uudistuksia tehdään. Esimerkiksi artikla 26, joka koskee virheen oike- oikaisua. Jos tällaiset muutokset tehtäisiin, niin se heikentäisi heidän asemaansa ja esimerkiksi rahoituspalvelutuotteissa kuluttajansuoja on tällä hetkellä hyvin tärkeä ja meidän on varmistettava, että myöskin sellaisten kuluttajien oikeudet turvataan. Kaiken kaikkiaan tämä keskustelu on, meistä on minusta hyvä asia ja toivon, että pystymme tekemään oikeita ratkaisuja. Kun nyt keskipisteessä ovat kuluttajien ja yritysten konfliktit ja toiminta näissä tilanteissa, niin toivon, että saamme siitä aikaiseksi hyvää keskustelua. Mutta välillä minusta tuntuu, että olemme käyneet tämän saman keskustelun jo viime vuonna. Joka tapauksessa meidän on nyt liikuttava johonkin suuntaan ja meidän on pidettävä korkeimpana ohjenuorana kuluttajien oikeuksia. Kiitos. Sitten seuraava. Eh, no, tack för det. Øh, fru formand. Jeg synes også, at det har været en, en rigtig spændende... Øh, Kiitos puheenjohtaja. Uskon, että tämä aamuinen keskustelu on ollut hyvin hedelmällinen. Olen äh, voinut kuulla monenlaisia näkemyksiä äh, ja erityisesti on ollut hyvin mielenkiintoista kuulla kansallisten parlamenttien edustajia ensimmäistä kertaa äh, jotakin hyvin selkeästi tulee esille, että ei voida ajatella, että hyväksytään tämä ehdotus nykyisessä muodossaan. Me tarvitsemme huomattavia muutoksia tähän ehdotukseen ja näin ollen, ja Kiinakin käännökin herra Schwab teidän puolenne, kuinka voitaisiin löytää parannuksia kuluttajille tähän asiaan, mutta eh, tietysti eh, myöskin nettikauppa pitäisi ottaa huomioon, kuinka eh, voitaisiin vahvistaa kuluttajien oikeuksia ei pelkästään nettikaupassa, vaan myöskin yleisesti ottaen. Ehkäpä ei saada suoraan oikein loistavaa direktiiviä, mutta jotakin sellaista, joka kuitenkin suoraan vaikuttaisi vaikkapa internetin rajat ylittävään kauppaan ja myöskin yrityksiin. Grazie, grazie mille. Passer... Kiitokset. Ekon valiokunnan esittelijä, olkaa hyvä. Että olin muutaman minuutin myöhässä sovitusta ajasta luulen että ekonin kanta myötäilee aika paljon niitä keskusteluja joita täällä on käyty. ensinnäkin perussopimukset ja uusi perusoikeusasiakirja lähtevät siitä että unionin tehtävänä on taata korkea kuluttajansuojan taso. silloin tämän direktiivin tehtävänä ja myös jatkovalmistelun tehtävänä on taata korkea kuluttajansuojan taso. toinen tehtävä on luonnollisesti sisämarkkinoiden tehokas toiminta ja luonnollisesti myös äh, eurooppalaisen talouden kukoistus ja, ja talouden kasvu. Itse en näe, että näiden kahden tavoitteen yhteensovittaminen äh, olisi kovin vaikeaa, sillä äh, hyvät ja kestävät ympäristöystävälliset tuotteet ja niihin luottavat tyytyväiset kuluttajat myös vahvistavat eurooppalaista kilpailukykyä ja sen edellytyksiä. Olen itse sitä mieltä, että tässä kuluttajansuojassa on järkevä liikkua eteenpäin askel askeleelta ja tässä komission esityksessä lähdetty täyden, täyden harmonisoinnin periaate ei todennäköisesti tällaisessa mallissaan tavoita itse asiassa kumpaakaan tavoitetta korkeasta kuluttajansuojan tasosta tai myöskään sisämarkkinoiden tehokkaasta toiminnasta. ongelmia liittyy niin virhevastuuseen takuuseen Äh, kuin myöskin äh, kansallisiin erityislainsäädäntöihin kuluttajansuojan tasoon ja sopimusoikeuteen. Äh, olen itse myös kiinnittänyt huomiota siihen, että meillä on lukuisa määrä uusia haasteita, varsinkin e-kaupassa. Tekijänoikeudet ja uudet tuotteet, joissa raha, palvelu, immateriaalisisältö ja tuote liittyvät toinen toisiinsa aivan toisella tavalla. Esimerkkinä vaikkapa kännykkä, jonka mukana tulee musiikkipalveluita, mikä on kuluttajan oikeus tai toisaalta myös myyjän oikeus tilanteessa jossa kuluttaja ei olekaan tyytyväinen immateriaalisisältöön ostamassaan tuotannossa ja pitää sitä periaatteena esimerkiksi kaupan purkamisessa. raha ja talousvaliokunnan puolelta toinen katsottava seikka on myös se, se miten suhtaudumme uusiin innovatiivisiin rahoituspalveluihin ja varsinkin silloin kun ne yhdistyvät materiaalituotteisiin on hyvä ja on jatkossakin tärkeää että me pidämme finanssituotteiden säätelyn, erillään mutta meillä on pieniä kännykkäluottoja meillä on mahdollisuuksia esimerkiksi kanta asiakkuuksien kautta ostaa tai saada yritysten osakkeita ja myös uuden tyyppiset luotto tai sijoitustuotteet yhdistyvät vähän niin kuin perinteisessä autokaupassa autokauppa ja autolaina yhä uudella tavalla toisiinsa. Ja tämä on kohta, jota olisi syytä katsoa sekä kohtuuttomien sopimusehtojen että ennen kaikkea täällä mainittujen tiedonsaantioikeuksien kannalta niin, että voimme uusien tuotteiden osalta reagoida jo etukäteen eikä vasta sitten kun ongelmia ilmenee. Ja pidän myös tärkeänä näiden rahoitustuotteiden osalta että kun varsinaisessa direktiivissä vähimmäistaso on melko korkea niin voisimme sellaisten pienien tuotteiden osalta, muutaman kymppien luottojen osalta tai sijoitustuotteiden osalta, joita varsinaiset rahoitusmarkkinadirektiivit eivät koske, säädellä, säädellä kohtu, kohtuuttomien sopimusehtojen ja tiedon saantioikeuksia ja velvoitteita huomattavasti tiukemmin tämän direktiivin kautta. Hyvät kuulijat, haluan omalta puoltani kiittää näistä kommenteista ja Tulee myöskin sitä tietoa, mitä täällä on saatu liittämään, liittämään sitten talous- ja rahavaliokunnan mietintöön ja toivon ja uskon, että me saamme tästä hyvän kokonaisuuden, jossa askel askeleelta voimme lähteä harmonisoimaan korkean kuluttajasuojan pohjalta myöskin eurooppalaista kuluttajansuojalainsäädäntöä. Grazie mille. Passerei ora la parola alla Commissione, in particolar modo... Kiitokset. Nyt annan puheenvuoron komissiolle. Rova Redingin kabinetin edustaja. Very much. Uh- Kiitokset, uh, arvoisa puheenjohtaja. Olemme todella iloisia siitä, että olemme kuulleet kansallisten parlamenttien näkemyksiä ja tietysti myöskin jo hyvin tunnetun Euroopan parlamentin näkemyksen tähän direktiiviin. Kiitämme niin Euroopan kuin kansallisten parlamenttien edustajia jo niistä lausunnoista ja näkemyksistä, joita olemme saaneet. Tämä on todella saanut aikaiseksi hyvin vilkkaan kansalaiskeskustelun kautta Euroopan unionin nykyisen kuluttajansuojelainsäädännön puitteissa. Tämä on ollut hyvä keskustelu ja komission jäden Reding kuuntelee hyvin tarkkaavaisesti kaikki kaikkia näitä näkemyksiä. Tämä ei ehkä, tämä nyt voi olla se hetki, että voidaan sanoa, että komissio on todella ei täysimääräisesti ole pystynyt toimimaan tässä neljän viimeisen kuukauden aikana niin, että aikaisemmin emme pystyneet tähän keskusteluun lähtemään mukaan, koska kesti hiukan kauemmin kuin äh, arveltua Äh, kesti siis tähän prosessiin mukaan lähtemään, mutta takaan sen, että keskustelemme tästä, äh, takaamme sen, että keskustelemme tämän ehdotuksen hyvistä ja huonoista puolista ja hyvin tarkkaavaisesti pyrimme olemaan yhteyksissä teihin ja neuvostoon tämän ehdotuksen parantamiseksi. Ja olemme kiinnostuksella kuunnelleet tätä keskustelua ja erityisesti haluan kiittää herra Schwabia hänen äh, ponnisteluistaan ja äh, siitä, että hän on koonnut kaikki yhteen tiedä, meneekö tässä nyt liian pitkälle, mutta kuitenkin tässä hänen mietinnössään kaikki asiat mainitaan. Komissiota tietysti kiinnostaa äh, tämä asia. Komission jäseniltä on kuulemisessa kysytty kahta seikkaa ja hän sanoi tuolloin, että kaikkein tärkeintä on se, että kuluttajat tuntevat olevansa kotonaan tässä direktiivissä. Ja tietysti tässä kysymys on standardeista, mutta toisaalta äh, on aivan yhtä tärkeää, että että meillä on yhdenmukaistamista sisämarkkinoilla. Ja miksi? No, mikä on muuttanut, muuttunut 90-luvun jälkeen kun vanhat direktiivit, jotka tunnemme, direktiivit, jotka ovat muodostaneet Euroopan yhteisön säännöstön ja näin tekevät tälläkin hetkellä, kun on koottu yhteen. Ja vastaus on nyt sitten annettu tässä äh, kokouksessa ja se löytyy myöskin internetissä. Ja se on internet. Internet on tehnyt aivan uskomattomia asioita mahdolliseksi. Ja nyt meillä Euroopan unionina on edessämme monia vaatimuksia kuluttajilta kautta Euroopan. He näkevät euro internetissä jotakin ja he eivät voi sitä saada. Ja se johtuu siitä, että palvelun tarjoilija kertoo, että se ei ole mahdollista teidän maassanne. Ja tämä on suuri ongelma. Ainoa mahdollisuus tämän ongelman ratkaisemiseksi meidän näkemyksemme mukaisesti ja mitä tulee kuluttajan lainsäädäntöön on se, että lähdetään yhdenmukaistamaan. Ja täysin yhdenmukaistamaan. Ja uskon, että myöskin eh, kohdennettu yhdenmukaistaminen on tärkeää. Nämä mielestämme ovat hyvin tärkeitä eh, seikkoja. Tässä nykyisessä ehdotuksessa Tarkoituksena oli kohdentaa yhdenmukaistamista, mutta tietysti komissio nyt keskustelee myöskin useista erillisistä eh, kohdista. Ne on täällä tulleet mainituiksi ja minä eh, olen pannut ne kaikki ylös ja palaamme vielä niihin. Mutta nyt jos lähdetään unohtamaan tämä ongelma eh, monissa maissa, niin sitten uskon, että epäonnistumme. Jos unohdamme kuluttajat, epäonnistumme myöskin. Tämä on siis nykyinen kanta, joka Rova Redingillä on ja keskustelemme ja tarkastelemme sitten näitä yksityiskohtia myöhemmin. Uh, uh, uh, Kiitoksia komissiolle. Puheenjohtajisto muuttuu yhtä mittaa tässä ja siltä varalta, että teitä se hämmentää, niin minä olen Malcolm Haabo ja minä olen tämän kuluttaja-asioita käsittelevän valiokunnan puheenjohtaja ja edustan brittikonservatiiveja täällä parlamentissa. Tuon teille siis terveiset puheenjohtajalta. Ja olin tänä aamuna kello kuudelta Frankfurtin lentokentällä ja oli hiukan vaikeuksia päästä tänne lentokoneella, mutta täällä nyt olen ja olen varma siitä, että varapuheenjohtajisto on hoitanut, on johtanut puhetta hyvin asiallisesti tähänkin asti. Nyt olemme kuulleet ensimmäisen kierroksen puheenvuoroja Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien edustajilta ja olette kuulleet esittelijöitä ja valmistelijoita tästä asiasta. Onko teillä nyt jotakin kommentteja tai haluatteko ottaa kantaa johonkin täällä kuultuun puheenvuoroon tai seikkaan? Jos on, niin siihen on nyt mahdollisuus. Kuten komissiolta kuulimme, niin kyse on ennen kaikkea tästä kohdennetusta harmonisoinnista. Tärkeää siinä yhteydessä tietysti on se, että jos on kohdennettua, niin mitä ne kohteet sitten sisältävät, mitä niihin otetaan mukaan. Ja nyt minulla onkin ilo avata keskustelu, vapaa keskustelu asiasta. Kuka hyvänsä haluaa käyttää puheenvuoroja, niin siihen on nyt mahdollisuus. Ja etenkin jäsenvaltioilta toivoisin nyt kommentteja. Valitettavasti en näe kaikkia nimikylttejä täältä asti, niin ehkä voitte sitten esitellä itsenne aluksi. Nyt kuitenkin Puolaan puheenvuoro. Jurcewicz, Senat, Polska, Gospodarki Narodowej. Olen Puolan senaatista ja hyvin lyhyesti vain pari seikkaa, jotka ovat tässä tulleetkin jo esille. Uskon, että vaikutusten arviointi, mitä tulee harmonisointiin, voidaan tiivistä kolmen osa-alueeseen. Ensin juridinen, taloudellinen ja lopuksi sosiaalinen osa-alue. Täällä monet ovat tästä puhuneet ja uskon, että monipuolisuus, diversiteetti varmasti vahvistaa lopullista ratkaisua, mutta tietty vakaus myöskin tietyissä juridisissa ratkaisuissa pitäisi ottaa huomioon sen, että meillä on kansallista lainsäädäntöä ja äh, tiettyä epäjoinnonmukaisuutta ja tiettyjä porsaanreikiä pitäisi myöskin pyrkiä poistamaan. Niitä jossakin kansallisessa lainsäädännössä vielä esiintyy. Sitten äh, tuo talouden, taloudellinen osa-alue äh, tietysti on hyvin tärkeää, että tuottaja, kuluttaja, myyjä, ostaja äh, suhteessa äh, nähdään sen oikea luonne. Millään lailla näitä suhteita ei pidä lähteä vääristämään, vaan ne on hyväksyttävä kaikkien osallistujien tasolta. Ja sitten vielä nämä sosiaaliset aspektit. En puhu pelkästään vain sähköisestä kaupasta, e-kaupasta, äh, vaan myöskin etäkaupasta, minkä tahansa tuotteen tai palvelun kohdalla. Tarvitaanko harmonisointia? Ähm, äh, tätä täytyy miettiä. Ja vielä sitten lisää tästä sosiaalisesta näkökulmasta. Jotkut täällä ovat maininneet erilaiset asteet, ja tämä täytyy ottaa huomioon. Meidän todella täytyy esittää itsellemme kysymys, minkä hinnan haluamme maksaa täydestä harmonisoinnista, kun kysymys on sosiaalisesta aspekteista. Meidän täytyy määritellä oikea lähestymistapa ja uskon, että tuollainen sekamuotoinen harmonisointi olisi varmasti oikea lähestymistapa. Um, niin kuulitte varmaankin aikaisemmin, että meillä oli ensimmäinen videokonferenssi tästä aiheesta äskettäin erään kansallisen parlamentin kanssa ja toivon, että muutkin parlamentit ottavat tämän mahdollisuuden sitten todesta. Kiitos puheenjohtaja. Minä halusin itse asiassa puhua näistä asioista, jotka täällä ovat tulleet esille. Ja tämä tietenkin hyvin kuvaa tilannetta. Me haluamme mennä eteenpäin ja toisaalta haluamme, haluamme käyttää tähän aikaa. Me ryhdymme harmonisoimaan minimitasolla ja katsomme sitten eteenpäin. Ja tässä vaiheessa minulla olisi kaksi kysymystä. Ensimmäinen kysymykseni liittyy siihen, ähm, eli puhui näistä kohtuuttomista lauseista. Ja sitten tästä komitologia-esityksestä, joka ei ole asiaan soveltuva. Voitaisiinko ajatella tällaisia eurooppalaisia yhteisiä luetteloita, sellaisia, joita sitten pikkuhiljaa täydennettäisiin kansallisin elementein ja sillä tavalla, että ne täydentäisivät nykyisin voimassa olevia eh, luetteloita. Se olisi jo edistystä Rova Roitova esimerkiksi tässä otti esille kysymyksen, joka liittyi vaikutusten arviointiin. Meillä oli tällainen vertailutaulukko viime syksyltä ja katsottiin, mitä kuluttajat eri maissa olivat mieltä. Ja nyt kun katson tätä, tätä, niin tässä näyttää siltä, että en saa tarpeeksi tietoa. Voisimmeko me ajatella uusia vaikutusten arviointeja, jotta saisimme selville uusia ratkaisumalleja? Ja myöskin sitten tämä aikataulukysymys on tärkeä. Jos tuleva teksti tulee täytäntöön pantavaksi, niin aikataululla on meille suuri merkitys. Kiitoksia. Haluatko muut kansallisten parlamenttien edustajat käyttää nyt puheenvuoroja? Voimme käydä myös seuraavan puheenvuorokierroksen. Siihen ei ole mitään esteitä. Kiitokset äh, Ranskan äh, puolesta. En halua monopolisoida tätä keskustelua, mutta käytän tilaisuutta hyväkseni. Ähm, äh, parlamentissa täällä eh, ja myöskin eh, Ranskan parlamentissakin mietitään sitä, joskus sitova lainsäädäntö eh, asettaa huonoon aseman talouden, koska tämä on ihan todellisuutta. Olen jo tätä keskustelua kuullut muualtakin. Henkilökohtaisesti minä ja monet ranskalaiset edustajat ovat vähän samaa mieltä. Me olemme sitä mieltä, että itse asiassa kysymys on päinvastaisesta. Tämä lainsäädäntö, jos on sitova, niin ei tietenkään voi johtaa siihen, että epärehelliset yritykset voivat hyötyä rehellisten yritysten kustannuksella. Ja tästähän on jo keskusteltu vapaasta vääristämättömästä kilpailusta. Uskomme, että tässä sellaiset säännötkin, joita ei noudateta, niin nekin saattavat vääristää kilpailua. Että välttämättä tiukat säännöt eivät kilpailua vääristä. Um, Selvä, kiitoksia. Haluavatko muut nyt puheenvuoroja? Ellei, niin sitten avaan puhujalistan valiokunnan jäsenille, jos jollakulla olisi jotakin uutta sanottavaa. Ja sitten lopuksi Schwab saa vielä tilaisuuden yrittää vetää keskustelua yhteen, mutta nyt ensin Roitova ja Gebhard. Siis Roitova ensin ja, ja sitten Gebhard. Děkuji, pane předsedo. Na to, že jste přiletěl ze Singapuru, tak... Kiitokset Äh, näytätte varsin äh, pirteältä, vaikka Singaporesta tulettekin. Äh, haluaisin nyt vielä ottaa esille yhden kysymyksen, ja itse asiassa herra Schwab jo siihen viittasikin. Kysymys on niin sanotuista mustista ja harmaista, mustasta ja harmaista listasta. Tämä on todella tärkeä seikka, jota meidän pitäisi tarkastella vielä on mahdollisuus vetäytyä sellaisesta sopimuksesta, eh, jossa on selkeät ehdot. No tietystikin tämä on hyvin eh, ratkaisevaa rajat ylittävälle kaupalle. Kenties kansallisten parlamenttien edustajat eivät tätä maininneet juurikaan, mutta olemme samaa mieltä tästä. Jos on joitakin sopimuksia, niin tällä hetkellähän harmonisointi on vähimmäistasollaan. Me haluaisimme tietysti äh, tässä nyt miettiä komission ehdotusta maksimiharmonisoinnista. Mikä meidän pitäisi todella miettiä sitä, mikä on sellainen harmonisoinnin taso, joka ei poista tiettyjä rajoja jäsenvaltioissa eikä myöskään tuo lisää taakkaa lainsäädännön harteille muissa jäsenvaltioissa. Meidän tehtävämme on täällä valiokunnassa miettiä tätä, mutta tietysti tämä koskee myöskin kansallisten parlamenttien jäseniä. jäseniä. Meidän täytyy ymmärtää, että että meillä on eroavaisuuksia standardeissamme. Jälleen kerran siis haluaisin kysyä Saksan kollegoilta, esimerkiksi herra Rova Gebhardilta, äh, koska hyvin usein on korostettu sitä, että teillä on korkeammat standardit paikallaan kuin mitä EU-standardit ovat. Mutta mistä oikein on kysymys? Meillä on tietysti erilaisia näkemyksiä äh, näistä takuajoista. Jos takuaika on pidempi, niin se heijastuu varmasti tuotteen hinnassa jos tarvita, halutaan vaikka, että neljän, viiden vuoden ajan on olemassa takuu, niin sitten ehkä täytyy maksaa enemmän. Tämä on ihan laillista mutta tämä on myöskin tietyn yrityksen strategia, kun se haluaa tarjota laadukkaita tuotteita ja sen takia he pystyvät pidentämään tätä takuaikaa. Sen takia tämä on tärkeää tietoa kuluttajille. Jälleen kerran haluan siis korostaa, että tämä on hyvin tärkeää, että meillä on tietoa ja ja tietojen vaihtoa, että ihmiset ovat tietoisia asioista ja ymmärtävät, kuinka heidän täytyy näitä yritysten strategioita ymmärtää. Tämä koskee niin yrityksiä kuluttajia, rajat ylittävää kauppaa ja ehkäpä meidän pitäisi myöskin saada yhteiset perusteet. Ei kysymys ole ideologisesta, poliittisesta kysymyksestä, vaan siitä, että meillä olisi yhteinen pohja juuri tälle poliittisella osa-alueella. Uskon, että se varmasti parantaisi sisämarkkinoiden toimintaa. No seuraavaksi puheenvuoro Gebhardille ja Kanetia ja Rapkei ovat myöskin puhujalistalla, mutta nyt siis Gebhard. Ja, danke schön. Das gibt mir auch gleich Gelegenheit, Frau Kiitoksia. No tässä pystynkin saman tien vastaamaan Roitovalle. En ole sanomassa, että Saksassa olisi parempi tilanne kuin muissa jäsenvaltioissa, vaan sanon, että kaikissa jäsenvaltioissa on joillakin alueilla korkeampi taso kuin tämä vähimmäisharmonisointi, joka nyt olisi tulossa tämän komission ehdotuksen pohjalta. On olemassa lukuisia, jäsen, lukuisia esimerkkejä sellaista tilanteista, joissa jossakin jäsenvaltiossa jokin seikka on hoidettu paremmin kuin esimerkiksi Saksan liittotasavallassa. Eroja siis on paljon. Annan yhden esimerkin, joka liittyy määräaikoihin, siis tavaran palauttamismääräaikaan. Komissio ehdottaa, että kotimyynnissä Tämä aika olisi kaksi viikkoa. Mutta tietyissä tapauksissa tätä määräaikaa voidaan pidentää kolmen kuukauteen. Saksan lainsäädännössä palautusoikeus olisi oikeastaan loputon, sillä määräaikaa aletaan laskemaan siitä, kun kuluttaja on saanut tiedoksi tämän oikeuden eikä siitä milloin tavara on vaihtanut omistajaa. Ja tässähän on siis hyvin suuri ero. Esimerkiksi Tsekin tasavallassa on tällainen automaattinen mekanismi, että jos tiedoksiantoa ei ole annettu kahden viikon kuluessa, niin silloin palautusoikeus pitenee yhteen vuoteen eikä kahteen kuukauteen, kuten, eikä anteeksi kolmen kuukauteen, kuten komission ehdotuksessa. Ja tämä on juuri se syy, miksi olemme jatkuvasti, toistuvasti pyytäneet komissiota laatimaan todellisen vaikutusten arvioinnin siitä, mikä missäkin jäsenvaltiossa muuttuisi täyden harmonisoinnin myötä. Viime lokakuussa saimme luetelman asioista, jossa oli otettu huomioon vain yksittäisiä alueita, yksittäisiä osa-alueita eikä suinkaan mitään kokonaisesitystä. Ja tätä me Vaadimme komissiolta ja syytämme komissiota siitä, että se ei ilmeisestikään pysty antamaan meille sitä tietoa, mitä me haluamme. En halua nyt väittää, että tilanne todella olisi näin, mutta siitä syntyy ainakin sellainen vaikutelma, että komissio aivan sattumanvaraisesti ehdottelee jotakin tietämättä sen kummemmin, mitä vaikutuksia sillä oikeasti olisi kuluttajan oikeuksiin. Toinen kysymys, joka täällä aikaisemmin esitettiin. Ja se on myöskin syy siihen, miksi pysin uudestaan puheenvuoroa. Voin oikein mielelläni antaa Saksan kuluttajajärjestön keskusliiton puhelinnumeron ja yhteystiedot, jotta voitte saada tietoja siitä, mikä Saksan oikeudellinen tilanne oikein on. Ja tämä olisi varmasti oikein järkevää, järkevää selvittää. Halusin vielä ottaa esille Goberin käsittelemän asian. Hän nimittäin totesi, että me tarvitsemme säätö, sääntöjä. Kuluttajansuojassa todellakin tarvitaan sääntöjä ja vähimmäisharmonisointisäännökset ovat myös sääntöjä. Emme missään nimessä halua sääntelemätöntä tilaa EU-hun, vaan haluamme vähimmäistason säännöille, jotka ovat voimassa koko EU-ssa. Ja jos pystymme korottamaan niiden vähimmäisvaatimusten rimaa näiden keskustelujen perusteella, niin se olisi oikein toivottavaa. Missään tapauksessa emme kuitenkaan saa ottaa takapakkia siihen tilanteeseen, mikä nyt on ehdotettu eurooppalaiseksi yhtenäiseksi sääntelyksi. Esimerkiksi artiklassa 26 on paljon kuluttajasuojaa heikentäviä seikkoja, ja siksi meidän pitää artikla artiklalta käydä läpi sitä, mitä konkreettisia vaikutuksia milläkin asialla olisi ja silloin päätyisimme sellaiseen tilanteeseen, jossa meillä ei olisi vähemmän oikeuksia kuin tällä hetkellä. Ja voisimme varmistaa sen, että kuluttajien oikeuksia ei missään tapauksessa heikennettäisi. Kiitoksia. Uh, thank you very much, uh, Kiitokset Rova Gebhard, seuraavaksi Kornietti ja sitten Ratti. Ja jos joku kansallisen parlamentin edustaja vielä haluaa näihin seikkoihin Äh, reagoida ne sekä oikein hyvin. Arvoisa puheen, puheenjohtaja, äh, aluksi tekninen ongelma. Olen valiokunnan täysjäsen ja minulla on edelleen äh, ongelma sen suhteen, etten voi käyttää omaa äidinkieltäni. senpä takia en voi puhua riittävän selvästi ja hienosävyisesti, koska mikään muu kieli ei voi äidinkieltä korvata. Senpä takia haluan kiittää kuitenkin tästä kuulemisesta ja haluan kiittää kaikkia kansallisten parlamenttien jäseniä, jäseniä jotka ovat täällä läsnä, erityisesti herra Schwabia. Haluan kiittää siitä, että hän on nämä eri kuulemiset järjestänyt että voimme tällä tavalla päästä lähemmäs sitä ajatusta, millä tasolla harmonisoinnin pitäisi olla tällä hetkellä ja mistä voisimme yhdessä sopia nämä keskustelut jäsenvaltioiden ja Euroopan parlamentin kollegoiden kesken varmasti osoittavat entistä paremmin, että emme pääse täyteen yhdenmukaistamiseen kuluttajan oikeuksissa. Olen heitä, joista tämä on ikävää, koska juuri täysi yhdenmukaistaminen varmasti toisi riittävästi dynamiikkaa sisämarkkinoille ja lisäisi PK-yritysten toimintamahdollisuuksia, niin ne pääsevät paremmin eri jäsenvaltioiden markkinoille. Tämä vähentäisi myöskin nykyistä sisämarkkinoiden hajannusta ja suurimmat hyötyjät sisämarkkinoilla ovat juuri kuluttajat. Ymmärrän ja minulla on tiettyä ymmärtämystä todella kuluttajansuojajärjestöjä kohtaan tässä yhteydessä, mutta olen vakuuttunut siitä, että kilpailun lisääminen lisämarkkinoilla ja jäsenvaltioissa varmastikin olisi hyödyllistä, ei pelkästään kuluttajille, harmonisointi toisin mukanaan sellaisia palveluita ja tuotteita, jotka olisivat parempilaatuisia ja myöskin alentaisi hintoja, mutta samanaikaisesti on pidettävä mielessä se, että pitkällä aikavälillä yhdenmukaistaminen lisää myöskin EUn globaalia kilpailukykyä. Kun nyt odottelemme kaikki kaikkea äh, näitä, kun mietimme tässä nyt äh, tämän täyden harmonisoinnin hyviä ja huonoja puolia ja mietimme taas kuluttajalainsäädäntöjen äh, eroavaisuuksia, niin uskon, että on olemassa tiettyjä osa-alueita, joilla 27 jäsenvaltion suojelu PK-yrityksille ei ole ihan riittävää. Nämä, heillä ei ole samoja oikeuksia ja mahdollisuuksia pyrkiä hyötymään, hyötyä sisämarkkinoista. Jos me eurooppalaisina pidämme kiinni kansallisista egoistamme, emmekä osoita voimakasta tahtoa vahvistaa yhtenäismarkkinoita, niin se tarkoittaa sitä, että varsin pian meillä on edessämme sellainen tilanne, että äh, olemme aivan äh, toisessa, äh, toisessa sarjassa tässä globaalissa kilpailussa. Ja silloin kaikkein korkeimman hinnan joutuvat maksamaan kuluttajat EU-maissa siitä syystä, että meillä ei ollut tahtoa tehdä oikealla hetkellä oikeata päätöstä. Ymmärrän sen, että monimuotoisuus ja eroavaisuudet välillämme ovat olemassa, mutta uskon kuitenkin, että meidän pitäisi pyrkiä täyden harmonisoinnin suuntaan. Ymmärrän, että ei ole mahdollista samalla kertaa tätä kaikkea toteuttaa, mutta lähdetään toteuttamaan sitä askel askeleelta, kunhan vain mennään eteenpäin. Uh, thank you very much indeed, Kiitos edustaja Kanjeti. Ja haluan todeta, että Tiedämme kyllä, että Latvian täältä meiltä puuttuu ja teemme kaikkemme, että se voidaan järjestettyä. No, voidaan järjestää ja toivon, että mahdollisimman pian voit käyttää äidinkieltäsi. Olen sihteeristön kanssa tästä jo keskustellut. Sitten rapti. Καλώς ήρθατε κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Kiitoksia. Kiitoksia siitä, että sain puheenvuoron. Eräitä asioita, haluaisin, äh, haluaisin sanoa tähän lopuksi. Ensinnäkin minun täytyy sanoa, että olen aika tyytyväinen, koska, koska se tapa harmonisoida, josta komissaari puhui, oli, oli mielestäni hyvä. Me olemme nyt puhuneet asiasta, mutta käytännöstä ei vielä ole tietoa, koska olemme nyt siihen siirtymässä. Kuluttajien oikeudet, mutta myöskin kuluttajien luottamus sisämarkkinoihin on kyseessä sillä tavalla, että sisämarkkinat, se on jotakin elävää, jotakin toimivaa. Siksi minun mielestäni olisikin hyvä ehdottaa, että että me tekisimme asiasta tutkimuksen. Ehkä te voisitte, edustaja Schwab, tätä miettiä, että mitä maksaisi se, että suojelun tasoa alennettaisiin ja minkälainen hyöty sitten olisi kaupalle tällaisesta yleisestä kevennyksestä. Sellainen keskustelu, mitä me tänään nyt käymme, on mielestäni hyvin myönteistä meidän työntekotapamme kannalta. Tämän tyyppinen mielen, mielipiteiden vaihto pitäisi myös kuluttajajärjestöjen kanssa saada syntymään. Okay, well, thank you. Um, any, uh, so, any other... Kiitokset. Haluaako vielä imco valiokunnan kollegoista joku käyttää puheenvuoron. Sitten siirrymme kansallisiin parlamentteihin. Tai ehkäpä puheenjohtajana, kun aikaa on, niin voisin minäkin myöskin kertoa omia näkemyksiäni. Ja sitten anna vielä puheenvuoron herra Schwabille, jotta hän voi vetää langat yhteen ja kertoa meille, kuinka etenemme. Ehkäpä herra Pronk myöskin haluaa käyttää puheenvuoron koska hän kenties myöskin haluaa nyt jo toisen kerran käyttää puheenvuoron, mutta kuitenkin lopullinen sana jää herra Schwabille. Siitä, mitä nyt olen kuullut tähän mennessä ja kun nyt olen myöskin nähnyt eri valiokuntien ne mielenkiintoiset mietinnöt, jotka ovat olleet meistä hyvin kiinnostavia, mm, ja kun kysymys on yhteisestä tulevasta työstämme, niin voidaan sanoa, että monta kertaa kyse on komissiosta ja saamme ne komissiolta, mutta monta kertaa on myöskin hyödyllistä saada ne suoraan. Sen takia on mukavaa, että edistämme tätä yhteistyötä. Me ehkä lähetätte meille suoraan näitä asiakirjoita teidän valiokunnistanne, koska sillä tavalla kaikilla, tälläkin kertaa kaikilla edustajilla oli mahdollisuus sulatella hiukan näitä tietoja jo etukäteen. Se oli oikein hyödyllistä. Ja myöskin toivon mukaan, tai me tapasimme myöskin tuolla videokonferenssin keinoin kansalliskokouksen edustajia. Se oli oikein mukava, hyödyllinen tilaisuus ja myöskin saimme hyvää palautetta teiltä tällaisia äh, asioita haluaisimme tehdä yhteyden pitämiseksi. Ja varmasti kaikki olette tietoisia siitä, että Lissabonin sopimuksen mukaisesti on uusia myöskin velvoitteita lainsäädäntöprosessissa, jotta äh, myöskin kansanterveyden kuuleminen olisi paljon strukturoidumpaa. He, jotka ovat jo työskennelleet kanssamme, äh, varmasti tietävät, että erityisesti tässä valiokunnassa tätä asiaa on jo valmisteltu edeltä käsin. Ja kuten esittelijät ovat sanoneetkin, meillä äh, on äh, ollut jo tästä asiasta äh, useita kuulemisia Viime kuussa muun muassa keskustelimme myöhässä olevista maksuista ja siihen liittyvästä direktiivistä ja meillä lienee pari muutakin kansallisten parlamenttien käytävää keskustelua olemassa olevasta lainsäädännöstä jo vireillä, koska osa valiokuntamme vastuualueesta on juuri se, että jostakin kaikkein tärkeimmistä lainsäädäntöinstrumenteista sisämarkkinoilla todella voidaan keskustella ja haluamme ottaa teidät mukaan sen myötä, mitä te taas omissa parlamentissa näette, mikä liittyy tähän lainsäädännön toteuttamiseen kansallisella tasolla, niin että erityisesti juuri ammattipätevyyden vastavuoron tunnustaminen taitaa olla lokakuussa vuorossa ja myöskin palveludirektiivi, joka on hyvin tärkeä ehdotus ja varmasti monet teistä varmasti olette tätä asiaa jo sen toimeenpanon osalta tarkastelleetkin ja pyytäisimme teitä ja kollegoitanne tulemaan tänne keskustelemaan kanssamme siitä, kuinka tätä direktiiviä kansallisessa parlamentissa pannaan täytäntöön. Tässä vähän tällaista laajempaa kuvaa aiheesta, mutta jos nyt sitten vielä palataan äh, tähän äh, kuluttajasuojadirektiiviin tai kuluttajanoikeusdirektiiviin, niin ehkä ensinnäkin meidän täytyy miettiä äh, ja tämä varmastikin tuottaa meille entistä enemmän työtä, kuten varmasti olette kuulleetkin, niin on se, että kuluttajien luottamus kuluttajan suojajärjestelmään on riippuvainen kahdesta elementistä. Ensinnäkin lainsäädäntö itsessään ja se hyöty, joka lainsäädäntö teitse voidaan saada, mutta toisekseen yhtä tärkeää on myöskin lainsäädännön toimeenpaneminen. Ja nämä kaksi on saatava etenemään käsi kädessä, koska yksi sellaisesta seikosta, jonka olemme panneet merkille, esimerkiksi tämä epäreilu kaupallinen käytäntödirektiivi, varmastikin olette tätä asiaa juomissa missä maissa ne tutkineet ja toimeenpanneet, niin tähän liittyy se, että ilmeisesti sitä ei riittävän johdonmukaisesti tehokkaasti panna täytään kuin pitäisi eri jäsenvaltioissa. Ja tämä on sellainen osa-alue, missä me olemme päässeet sopuun todella kuluttajan oikeuksien harmonisoinnista. Ja se oli aika helppoa, koska monissa tapauksissa ei ollut olemassa mitään etabloituja kuluttajan suojaoikeuksia, niin että sillä tavalla ei millään lailla mm, astuttu ainakaan kuluttajansuojajärjestöjen varpaille, mutta standardien parantaminen tältä pohjin ei tietystikään ole mitään uutta ja se on myöskin kuluttajasuoja-oikeusdirektiivin periaatteiden pohjalla. Tämä keskustelu, joka meillä nyt on, tuo minulle mieleen toisen ehdotuksen, jonka varmasti tunnettekin ja joka liittyy kuluttajaluottodirektiiviin. direktiiviin ja kulutusluottodirektiiviin. Ja tässä komissio ehdotti hyvin voimakasta kuluttajaluotto-oikeuksien kulutusluotto-oikeuksien harmonisointia ja parlamentti ja jäsenvaltiot tämän hylkäsivät. Ja loppujen lopuksi sitten ö, päädyimme tiettyihin kohdennettuihin oikeuksiin, jotka mielestämme olivat asianmukaisia tietyillä osa-alueilla, joissa kuluttajat tarvitsevat huomattavaa suojelua, mutta taas monissa muissa maissa sitten taas oli hyvin paljon eroavaisuuksia asioissa ja myöskin kulutusluotto kehittyvät eri tavalla maissa. Ja meillä oli siis kaksi ehdotusta työn alla. Tarkasteltiin harmonisointia kahdesta eri aspektista ja tuloksesta käsin. Ja nyt tässä ehdotuksessa on hyvin selvää se, mitä te ja monet kollegamme ovat tässä myöskin osoittaneet toisin sanoen, että se, että kansallisessa lainsäädännössä ei välttämättä ole riittäviä ähm, kuluttajaoikeuksia ja äh, myöskään se, että äh, kehitys ei ole äh, riittävän korkealla tasolla. Tätä ei voida hyväksyä poliittisesti ja tämä varmastikin heijastelee hiukan sitä, mitä herra Bronk sanoi Tämä ei tarkoita sitä, kuten Rova Kornietti sanoi, että ei voitaisi ajatella, että jos luodaan sellainen rakenne, jossa meillä olisi harmonisointia kuluttajan oikeuksia, joka tietysti olisi hyvin korkean tasoinen, jotta voitaisiin antaa yrityksille mahdollisuus päästä markkinoille tietyn juridisen turvan turvin ilman, että joutuu ottamaan huomioon 27 eri jäsenvaltion äh, oikeuskäytännön, niin tarkoitus on tietystikin on myöskin tukea kuluttajia. Niin uskon, että tämä on hyvin olennainen asia tällä hetkellä ja meidän täytyy löytää tapa tässä asiassa etenemiseksi. Suuri ongelma minun näkemykseni mukaisesti tässä ehdotuksessa on se, että tarkastelemme sitä ilman mitään kontekstia ilman mitään äh, tällaista äh, kattavaa strategiaa sen suhteen, mikä mielestämme on harmonisoidun ja korkean kuluttajan suojan kehitys yhtenäismarkkinoilla me äh, käsittelemme tätä ikään kuin pala palaselta. Ja tiedän, että Rova Reding on tästä tietoinen, mutta vaan haluaisin vain, että herra Bronk veisi hänelle sellaisia terveisiä, että tämä on mielestäni kaikkein olennaisin asia, jota meidän pitäisi tällä hetkellä työstää. Ja monet teistä varmastikin juuri ovat kommentoineet tätä netti markkinaa. Siellä kuluttajat todella haluavat hyötyä Ähm, rajat ylittävästä toiminnasta, mutta monta kertaa palveluntarjoajat eivät taas sitten äh, lähde tähän mukaan, koska ei ole riittävästi selvyyttä ja äh, mahdollisuuksia palvella, tarjota palveluita ja ähm, äh, tavaroita lainsäädäntöjen puitteissa. Sen takia meiltä puuttuu tällainen harmonisoitu viitekehys. Laajempi kysymys tietysti tässä yhteydessä on myöskin se, ähm, ja monet eh, näitä ajatuksia tällä hetkellä esittävät, että josko eh, strategisesti ajatellen että tässä voitaisiin työstää kuluttajaoikeusdirektiiviä samalla, kun sovittaisiin ensin kaikesta siitä, mistä kaikki ovat samaa mieltä, että mitä voidaan harmonisoida kohdennetusti. Ja samanaikaisesti sitten tarkasteltiin nettikauppaa ja sitä, onko mahdollista ajatella jotain erityisjärjestelyä nettikauppaa varten, koska sehän tietysti on aika avainasemassa, koska varmastikin juuri siellä kuluttajat tarvitsevat erityisesti suojelua ja heidän on mahdotonta tavata palveluntarjoaja tai myyjä kasvosta kasvoihin. Muutoinhan on helppoa palauttaa tuote ja saada rahat takaisin, mutta kun kysymys on internetistä, niin asia on toinen. Ja tämän pitäisi olla mielestäni osa tätä strategista ajattelua. Ja hyvä olisi myöskin tarkastella laajemmin digitaalisia tuotteita. Monet ovat ottaneet tämän esille ja myöskin joitakin muita uusia osa-alueita, joita komissio tarkastelee tällä hetkellä, ja erityisesti sitä, kuinka pannaan toimeen olemassa olevaa lainsäädäntöä. Ja tässä palaan kuluttaja, kulutusluottodirektiiviin, joka olisi, jos esimerkiksi jäsenvaltiossa pitänyt tulla jo voimaan, mutta kuten olemme kuulleet monilta kollegoilta, niin edelleen äh, äh, esimerkiksi vaikkapa äh, niin Skandinavian kollegoilta tästä puhuneet, nämä kännykkäluotot vielä ovat ovat äh, hiukan jälkijunassa. Uuden komission ja komission jäsenen kanssa tietysti meidän täytyy nyt lähteä keksimään uusia tuoreita ajatuksia, jotta päästään keskustelussa eteenpäin, mutta haluaisin myöskin yhdistää äh, tähän tämän strategisen viittekehyksen tarkastelun, kuinka tätä asiaa edistetään. Sillä tavalla voisimme asiassa edetä ja ö, oletan, että neuvosto myöskin keskustelee vähän samantyyppisesti kuin mekin, ö, mutta monet neuvostossa varmasti myöskin ovat parlamentin kanssa samoilla linjoilla. Tässä äh, minun yhteenvetoni tästä keskustelusta. Ähm, äh, toivon mukaan oli hyödyllistä todeta, että kaikki me olemme hyvin sitoutuneita tähän asiaan. Ennen kuin annan herra Schwabille vielä mahdollisuuden käyttää puheenvuoron, herra Ponchelys, tiedän, että te haluaisitte vielä käyttää puheenvuoron. Ja ehkä komissiokin kenties vielä haluaa käyttää puheenvuoron. Ja sitten lopuksi vielä herra Schwab. Herra Ponchelys. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Jestem ofiarą jako konsument spóźnienia półtora godziny. Niin, kuluttajana minä tulin Brysseliin ja anteeksi tästä myöhästymisestä haluaisin pyytää. Hyvin tärkeää tässä kuluttajasuojadirektiivissä on erätä perustavanlaatuisia asioita – meidän täytyy turvata kuluttajan asema ja mitä sitten tulee harmonisointiin. Niin en tiedä, minkälaisia aloitteita mahdollisesti komissiolla on, mutta Euroopan parlamentti ainakin käsittelee tekstejä ja näihin eh, teksteihin liittyen pitää katsoa ja tarkistaa, että kaikki menee hyvin kuluttajan kannalta hyvin. Kaikkea ei pidä säännellä ja pitää ottaa huomioon, mikä kuluttajan tilanne eri maissa on. Sitten voidaan vasta sen jälkeen arvioida sitä, mikä olisi meidän kansalaisillemme kaikkein hyödyllisintä. Toinen tärkeä kysymys sitten mielestäni on se, että on aina muistettava, millä eh, sektorilla kuuljemme ja kun mietimme näitä oikeuksia, joita kuluttajilla on, niin – meidän täytyy ottaa taloudelliset eh, näkökannat huomioon direktiivissä. Ja mm, nyt puhun tässä yksityispankeista ja kun pääoma ei ole, pääoma ei ole kansallista, niin pankin, pankin ja kuluttajan välillä tämä suhde ei ole kaikin puolin säädelty. Jos on kysymys tilistä ja kortista, niin minkälaisia vaatimuksia ja minkälaisia maksuja siihen liittyy. Ja tällaisessa tilanteessa myöskin Tällaisessa tilanteessa mielestäni rahoitustuotteiden pitäisi olla osa direktiiviä. Tällaistähän tapahtuu kaikille aivan arkipäivässä. Sitten esimerkiksi kuljetusalalla, kun ihminen, ihminen joutuu liikenteessä tilanteeseen, jossa on suuria myöhästymisiä. Se koskee, koskee siis kaikkia matkustajia silloin, kun näitä ongelmia on. Ja kun puhutaan rajat ylittävistä vaikutuksista, kuljetuspuolella, on se sitten lentokuljetus tai rautatiekuljetus, niin täytyy ottaa koko ketju huomioon aina lipunostosta koko palvelun tuottamiseen. Monissa maissa ei vielä ole käytössä tällaisia palautusoikeuksia ja se esimerkiksi ei vastaa Puolassa todellisuutta. Myyjät voivat käyttää, käyttää omia menetelmiään, mutta Puolassa asiakas päättää, mikä on tärkeää. jos tässä direktiivissä nyt sitten olisi minimitaso, johon kaikki maat voisivat sitoutua kuluttajan suojassa, e, se olisi hyvä, mutta sellainen kuitenkin, että kaikille maille jäisi mahdollisuus ottaa, ottaa siitä parhaat mahdollisuudet omaan käyttöönsä. Se olisi puolen, e, puolesta, puolen mielestä hyvä. Mr. Well, I'm pleased you... Kiitokset. Äh, niin, äh, itse asiassa minun tapauksessani myöhästyminen ei johtunut niinkään siitä, että ongelmia oli koneen kanssa, vaan lähinnä ikään kuin noiden työmarkkina osapuolten suhteiden kanssa. No, äh, me olemme kovasti Äh, olleet mukana tässä äh, matkustajien oikeuksien puolustamisessa ja teillä on myöskin varmasti mahdollisuus saada korvauksia äh, tältä osin, koska parlamentti on tehnyt tässä hyvää työtä ja kollegat liikennevaliokunnassa varmasti entisestään pyrkivät lentomatkustajien oikeuksia parantamaan, niin että kyllä teille vielä varmasti jotakin tästä korvataan. Sitten herra Pronk haluaisi varmasti kommentoida jotenkin selkeä. Nyt tässä on ihan vihoviimeinen tilaisuus vielä käyttää puheenvuoro, jos joku haluaa puheenvuoro nyt äh, herra Pronkille ja sitten Andres Schwabille äh, ihan äh, asioiden vielä yhteenvetämiseksi. Ähm, nyt tässä vähän ikään kuin vain koko ajan lisään odotuksia häntä kohtaan, kun näin tällä tavalla hänet esittelen. Niin, meidän on hyvä muistaa, että on olemassa varsin paljon jo kuluttajan suojaa koskevaa yhteisön säännöstöä. Jos nyt sitä halutaan lähteä muuttamaan, niin sitä on muutettava hyvin varovaisesti. Ja mitä komission jäseneen tulee, niin meidän olisi hyvä pitää nämä kaksi asiaa tähtäimessä toisaalta kuluttajan luottamus ja toisaalta sisämarkkina-aset, koska muutoin Meillä ei ole varaa lähteä tähän operaation kriisitilanteessa. Sitten lopuksi tietysti kaikki odotamme kovasti yhteistyötä valiokuntanne kanssa jotta löytäisimme ratkaisuja näihin moniin kysymyksiin, jotka ovat tulleet esille, mutta emme usko, että olisi mahdotonta tämä toteuttaa, mutta varmasti se vaatii paljon työtä. Kiitos. No, me olemme tottuneet kovaan työhön täällä valiokunnassa, äh, niin että se ei varmasti aiheuta ongelmia. Ja seuraavaksi Anders Schwab. äh, nyt saa mahdollisuuden vielä vetää kaikki langat yhteen. Kiitos puheenjohtaja. Olisin ajatellut, että olisimme pystyneet joistakin asioista vielä keskustelemaan, mutta jos nyt toivotaan yhteenvetoa, niin sellaisen myös saatte. Esille tuli hyvin paljon yksityiskohtaisia kysymyksiä, mutta osa jäi kuitenkin vielä käsittelemättä. Itse asiassa suurin osa yksityiskohdista jäi käsittelemättä ja meidän täytyy analysoida niitä tarkasti, jotta voimme löytää niihin ratkaisuja. Siksi olen kiitollinen niistä aiheista, joita otettiin esille, mutta mielestäni on vielä koko joukko kysymyksiä, joita täytyy käsitellä varjoesittelijöiden sekä eurooppalaisten maiden parlamenttien edustajien kanssa. Catherine mainitsi sen, että on vähän vaarallista käydä tällaista keskustelua, koska kierretään kehää tavallaan. No, komissio esitti täysimääräistä harmonisointia ja me emme halua sellaista. Se on selvää. Mutta nyt keskeisin kysymys on se, miten asetamme ne, asetamme ne tavoitteet täydelle harmonisoinnille mitä asioita haluamme sen kattavan. Ei ole vielä selvää, miten nämä eri asiat liittyvät toisiinsa. Haberkin otti sen esille. Tietenkään ei ole mitään sellaista Euroopan laajuista huutoa tai vaatimusta, että nyt harmonisoikaa kaikki kuluttajien oikeudet. Mielestäni nyt on hiukan vaarallista tehdä päätöksiä, pitkälle meneviä päätöksiä, kun emme vielä tiedä, mitä vaikutuksia on olemassa kansalliseen tasoon eri päätöksillä ja millaisia ongelmia itse asiassa on olemassa. Meidän täytyy siis pyyhkiä pois ongelmat sieltä, missä niitä on, ja etsiä niihin yhdessä ratkaisuja. Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen tilanne voi olla myöskin sellainen, että jäsenvaltioiden on yhdessä ratkaistava joitakin ongelmia, koska EU-tasolla ei ole toimivaltaa niissä. Mutta sitten on taas luultavasti toisenlaisia ongelmia, joissa tilanne on päinvastaisen, eli, eli pitäisi EU-tasolla toimia. Nyt meidän on siis pyrittävä ratkaisemaan kuluttajien kansalaisten ongelmia. Edustaja Turunen ei enää ole täällä, mutta hän toivoi, että direktiivillä saataan, saataisiin aikaiseksi mahdollisimman korkea kuluttajansuojan taso. Direktiivi koskee nimenomaan kuluttajan oikeuksia ja minä en pysty hyväksymään sellaista, sellaista ehdotusta, joka jossakin jäsenvaltiossa huomattavasti heikentäisi kuluttajien oikeuksia. Olen ehkä hiukan naivi tässä, voitte ajatella, mutta minä tiedän kuitenkin, että PK-yritykset ovat kyllä valmiita maksamaan sen hinnan, joka kuluttajien oikeuksien harmonisoinnista maksettavaksi koituu. Ja siksi meillä on mahdollisuus päästä ratkaisuun. Mutta meidän täytyy lähestyä tätä asiaa askel askeleelta ja ongelma ongelmalta. Ja edustaja Raptille toteasin, että valiokunnassa olemme jo päättäneet, mitä, mitä teemme mihin suuntaan lähdemme ja myöskin tutkimus on tulossa tästä aiheesta. Sen tarkempi ala on vielä määrittelemättä, mutta joka tapauksessa meidän täytyy nyt ottaa asteittainen lähestymistapa verrata kansallisen tason yksittäisiä säädöksiä eurooppalaisen tason säädöksiin ja nykyisiin ehdotuksiin. Vain siten meillä me pystymme saamaan tarvittavat työkalut päätöksentekoon. Tästä hetkestä lähtien emme enää puhu komission ehdotuksesta sellaisena kuin se on tehty, emmekä ota kantaa siihen, vaan meidän, me olemme nyt todenneet, että tätä ehdotusta täytyy huomattavasti muokata ja lähdemme laatimaan ehdotuksia, konkreettisia ehdotuksia siitä, miltä tuo ehdotus voisi jatkossa käyttää. Emme varmastikaan saa aikaiseksi sopua kaikista asioista, emmekä pysty kattamaan kaikkia yksityiskohtia, mutta kuitenkin nyt pitäisi lähteä hakemaan suuntaa sille, että mitkä, minkä tyyppiset ehdotukset olisivat hyväksyttäviä tai eivät. EU-sopimuksen artikla 95 otettiin myöskin puheeksi täällä ja nyt Lissabonin sopimuksen voimaan tultuahan tilanne on sellainen, että meidän täytyy yhdessä kukin omaan toimivaltuuteemme keskittyen hakea sellaisia ratkaisuja ongelmiin, joita e- eurooppalaisilla kuluttajilla on. Ja ratkaisut voivat olla eurooppalaisen tason tai kansallisen tason ratkaisuja. Osa toimivallasta säilyy jatkossakin kansallisella tasolla, mutta harmonisointi ja yhteisön tason säädösten yhtenäistäminen ei tarkoita sitä, että jäsenvaltiot voisivat siitä edespäin nostaa kädet ylös ja sanoa, että ei kuulu meille, emme tee mitään näissä asioissa. Ja koska jäsenvaltioilla säilyy toimivalta näissä, toimivaltaa näissäkin asioissa, haluamme jatkossakin olla yhteydessä teidän kanssanne. Täällä on todettu, että vähimmäisharmonisointi olisi se reitti, mikä nyt pitäisi valita. Ja minun mielestäni se on parempi ratkaisu kuin se, että harmonisointia ei saavuteta missään määrin. Mutta lähtökohta pitää olla se, että olemassa olevia kuluttajansuojasäädöksiä on parannettava harmonisoinnin myötä. Jatkossa meidän täytyy yksityiskohtaisesti siis keskustella sitä, millä osa-alueilla voidaan saada aikaan harmonisointia siten, että tilanne paranee eikä heikkene Täällä keskusteltiin myös siitä, että täytyy selvittää vaikutusten arvioinnin kautta sitä, mitä konkreettisia vaikutuksia kuluttajille milläkin muutoksilla on. Vähimmäisharmonisointihan tarkoittaa sitä, että edellytetään, että vähintäänkin tämä taso täytyy täyttyä ja jäsenvaltiot voivat tehdä sitten halutessaan myöskin enemmän kuin tämä vähimmäistaso edellyttää. Ja tässä meidän tapauksessamme tarvitaan sellaiset säädökset, jotka voidaan myöskin panna täytäntöön ja joiden noudattamista pystytään valvomaan. Mitä avoimempi eurooppalainen kuluttajaoikeusjärjestelmä on, sitä paremmin kuluttajat voivat perätä oikeuksiaan ja toteuttaa niitä käytännössä. Vähimmäissäädökset ovat johtaneet korkeisiin kustannuksiin, siitä ei pidä vaieta – olen puhunut eurooppalaisten sisämarkkinoiden McDonaldisoitumiskehityksestä. Ja sillä tarkoittaa sellaista ilmiötä, että tietyt yritykset ovat läsnä kaikissa jäsenvaltioiden pääkaupungeissa, mutta sitten ne yritykset, jotka todella luovat työtä ja työpaikkoja ja tuottavuutta, eivät pysty olemaan läsnä eri jäsenvaltioissa, koska siihen liittyy liian suuria kustannuksia. Valitettavasti vähimmäisharmonisointi ei ole näille pk-yrityksille tuonut toivottuja vaikutuksia. Joissakin jäsenvaltioissa on myös pitkiä kansallisia perinteitä, jotka tuovat mukanaan joitakin oikeuksia. Osa oikeuksista on hyvinkin tehokkaita, osa taas ei, vaikka niin yleisesti väitetäänkin meidän on kuitenkin toimittava hyvin varovaisesti, kun kohtaamme tällaisia perinteitä. Kuten edustaja Rapti totesi, niin tästä kannattaisi tehdä tutkimus ja miettiä sitä, mitä tehokas kuluttajan suoja oikein todella merkitsee. Ei pidä olla kyse siitä, että pidetään kiinni kaikista vanhoista oikeuksista ja perinteistä, vaan pelkästään sellaisista, jotka ovat tehokkaita. Ja vain tehokkaat oikeudet otetaan sitten eurooppalaiselle tasolle mukaan. Edelleen yksi ongelma liittyy siihen, minkä itävaltalaiskollega täällä otti esille myöskin. Nimittäin Bryssel 1 asetus ja EU-tuomioistuimen kanta siihen merkitsee sitä, että sisämarkkinat vinoutuvat uudella tavalla, paitsi yritysten myös kuluttajien osalta. Mehän haluamme sisämarkkinoita, jotka tarjoavat meille mahdollisimman sujuvia rajat ylittäviä kaupankäyntimahdollisuuksia monien pienten jäsenvaltioiden edustajien kanssa olen viime kuukausina keskustellut paljon siitä, että jos otetaan esimerkiksi tämä Alpenhof-tapaus, pienen itävaltalaishotellin tapaus, niin monille pienille jäsenvaltioille tämän tyyppinen kehitys tarkoittaisi sitä, että siellä ei ole enää käytettävissä kaikkia mahdollisia, kaikkia tarvittavia tavaroita ja palveluita. Ja tämä on myöskin otettava huomioon asiakokonaisuutta mietittäessä. Yhteenvetona totean, että me tarvitsemme uuden ehdotuksen komissiolta sellaisen, joka pystyy saamaan enemmistön puolelleen ja tarvitsemme tutkimuksen siitä, mitä vaikutuksia 27 jäsenvaltiossa ja niiden järjestelmissä muutoksilla on, minkälaisia oikeuksia siellä jo on olemassa. Toivon, että kaikki valiokunnan jäsenet osallistuvat tähän työhön ja toivon myös, että komissio on ehkä paremminkin käytettävissä kuin tähän asti. Tavoitteena täytyy olla se, että tiettyjä oikeuksia parannetaan kattavasti kaikkialla Euroopassa. Minä en ymmärrä, miksi esimerkiksi eBayn kuluttajan suoja ehtoja ei pystyttäisi eurooppalaistamaan ottamaan yhtenäisesti käyttöön ei ole mitään järkeä siinä, että on erilaisia määräaikoja esimerkiksi tavaroiden palauttamisen suhteen jossakin maassa kaksi viikkoa ja jossakin kolme kuukautta. Ihan sama onko kyse teknisistä tai poliittisista ongelmista, ne on joka tapauksessa saatava korjattua. Edustaja Karamanli esitti sen selkeän kysymyksen, että Voisimmeko mustien ja harmoiden listojen osalta komitologiassa hakea sellaista ratkaisua, että laatisimme sitovia yhtenäisiä eurooppalaisia säädöksiä, jotka menevät hyvin yksityiskohtaisiksi. Ja sitten suojaisimme tehokkaasti niitä, jotka noudattavat näitä sääntöjä. Jos sitten tällä yhdellä pienellä osa-alueella olisi täysin harmonisoitu eurooppalainen säädöstö, silloin jäsenvaltioilla ei olisi tällä alueella toimivaltaa. Myyjät eivät saa, eivät saa poiketa siitä periaatteesta, että kaikissa kaupoissa pitää olla palautusoikeus ja sopimuksen purkamisoikeus – Voimme siis sanoa, että haluamme ehdottomasti tätä ja haluamme ehdottomasti säädellä tätä yhtenäisesti, mutta sitten voimme toisilla alueilla, toisissa kysymyksissä antaa jäsenvaltioille liikkumavaraa ja sanoa, että tätä voitte säädellä itse. Joka tapauksessa rajat ylittävässä kaupassa on saatava aikaan sellaiset säädökset, joihin EU-tuomioistuinkin aikanaan voi sitten ottaa oikeuskäytännössään kantaa. Ja meidän on taattava jäsenvaltioille myös tarvittava joustavuus, jotta, se pystyy, jotta ne pystyvät itse reagoimaan tarvittavissa tapauksissa ilmenneisiin ongelmiin. Euroopan talouden monimuotoisuus on saatava kaikkien kuluttajien ulottuville. Jos tämä tämänpäiväinen keskustelu ja tulevat keskustelut voivat parantaa kuluttajan suojan tasoa, niin kaikki kollegat varmasti ovat valmiita jatkamaan keskusteluja. Ja uskon kyllä, optimistisesti, että joissakin asioissa voimme päästä pidemmälle, korkeammalle tasolle kuin tähän asti, ja tällöin voisimme tehdä todellisen palveluksen Euroopan kuluttajille. Kiitoksia. Well, thank you very much indeed, uh, and... Kiitokset Andreas. Hyvät naiset ja herrat. Tämän myötä varmasti voimme tämän aamuisen kokouksemme päättää. Haluan käyttää vielä tämän tilaisuuden kiittää kaikkien parlamentin jäseniä ja kiitoksia siitä, että olitte täällä valiokuntamme kokouksessa mukana kansallisten parlamenteista. Tämä oli erittäin hyödyllistä ja toivon mukaan voitte osallistua myöskin tuleviin parlamentin välisiin kokoontumisiin. Myöskin voitte seurata, kuinka tämä asia täällä etenee Andreas Schwabin mietinnön etenemistä siis. Äh, kiitokset teille kaikille siitä, että tulitte tänne ennen kuin julistan kokouksen sul- äh, suljetuksi, niin haluaisin muistuttaa, että iltapäivällä meillä on varsin paljon aika monimutkaisia äänestyksiä. Pyytäisin siis kaikkia valiokunnan jäseniä tuomaan äänestyskorttinsa mukanaan. Ja näin ollen kiitokset vielä kaikille ja äh, tulevaisuudessa toivottavasti tavataan jälleen. Kiitos.